Uh, hello, good morning uh, every... Hyvää huomenta kaikille. Valitan, että aloitamme hiukan myöhemmin siitä syystä, että Dan Dalton ei päässyt paikalle. Onneksi Eva on kuitenkin paikalla, jotta voimme aloittaa kokouksemme. Pieniä muutoksia esityslistaan. Ensinnäkin, kuten tietänette, Gebhard mm, Vossin mietinnöstä on lykätty ja toiseksi iltapäivän osuus torstaina on peruttu. Jos muita kommentteja ei ole, niin tämä esityslista luonnos voidaan hyväksyä. Ja kuten tiedätte, tämä kokous lähetetään suorana internettiin ja meillä on myös uusi tiedotuskirja, olette kaikki sen saaneet sähköpostitse tai täällä on myöskin oma kappale, jos haluatte sen ihan paperilla. Ensimmäinen kohta esityslistalla koskee käynnissä olevia toimijoiden välisiä neuvotteluita ja tapahtumia ja varsinkin tyyppihyväksyntä asiaa, mutta koska tämä on hiukan myöhässä, niin käsitellään tätä asiaa tuon toisen asian jälkeen, josta käsitellään nyt, ja se koskee tarkistusten käsittelyä lausunnosta ehdotukseksi, direkti- direktiiviehdotukseksi kilpailuviranomaisille, jotta jäsenvaltiot olisivat tehokkaampia täytäntöönpanijoita ja varmistaisivat sisämarkkinoiden kunnollisen toiminnan. Eva Meidel on meillä esittelijänä, annan hänelle puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Niin kuin tiedätte, direktiiviehdotuksen tarkoitus on varmistaa sisämarkkinoiden asianmukainen toiminta ja varmistaa, että kilpailusäännöt toimivat, viranomaiset niitä mm, täytäntöön panevat artiklat 101 ja 102 EUn perussopimuksessa EUn toiminnasta, näin määrätään. Meillä on tiettyjä keskeisiä kysymyksiä tämän direktiivin toiminnan suhteen, joissa kansallisella kilpailuviranomaisilla voisi olla vahvempi rooli. Tarkoitus on toimia niin, että ei ole poliittista vaikutusvaltaa, viranomaiset toimisivat riippumattomammin, onpa sitten kyse teknisestä tai inhimillisestä voimavaroista tai tutkintavaltuuksista. Tarkoitus on myös varmistaa, että kansalliset kilpailuviranomaiset voivat määrätä myös suhteellisia äh, sakkoja tarvittaessa. On olemassa myös menettelyjä, jonka puitteissa annetaan äh, sakkoista vapautuksia, jos haluaa esimerkiksi ilmoittaa kartellista. Haluan kiittää varjoesittelijöitä heidän tekemistään tarkistuksesta. Suurin osa tarkistuksesta, jotka on jätetty, on ehdotuksen ajatuksen mukaisia. Ne ovat myös minun tekemieni ehdotusten mukaisia tällä IMKossa. Tässä vaiheessa haluaisin keskittyä neljään asiaan. Ensinnäkin, kun kyse on kansallisten kilpailuviranomaisten riippumattomuudesta, on varmistettava, että johtajat, henkilökunta, tiimit, jäsenet toimivat riippumattomasti, eivätkä ota vastaan ohjeistusta muilta instituutioilta. Täytyy varmistaa, että myöskään eturistiriitasääntöjä ei rikota. On oltava varovainen silloin, kun määrätään henkilökunnan jäähdyttelyjaksoista, silloin kun kyse on viranomais henkilöistä. Viranomaisilla on oltava sellainen tilanne, että nämä jäähdyttelykaudet eivät kuitenkaan vaaranna sitä, että uutta henkilökuntaa voitaisiin rekrytoida. Katson budjettikysymyksissä, että kansalliset kilpailuviranomaiset heidän tulisi saada oma budjettikohtansa niin, että voitaisiin varata resursseja erityistapauksiin. Samanaikaisesti on otettava huomioon, että kansallisissa budjettimenettelyissä sääntely on erilaista. Täytyy toimia niin, että ei rikota kansallisia budjettisääntöjä EUn lainsäädännössä. Meillä on myös erilaisia rahoitusmalleja kilpailuviranomaisen rahoituksessa. Joskus kyseessä on oma rahoitus tai pelkästään budjetin kautta saatavat rahoitusosuudet. Joskus on kyseessä yhdistelmärahoitus. No sitten sakkojen taso. Katson, että 10 prosenttia ylärajana voisi tarjota enemmän oikeusvarmuutta yrityksille. Ja näin päästäisiin paremmin yhtäläisiin toimintamahdollisuuksiin. 10 prosenttia on kaikista yleisin sakkojen taso tällä hetkellä jäsenvaltioissa. Jotkut kansalliset kilpailuviranomaiset noudattavat matalempaa ylärajaa tällä hetkellä. Näin ollen voisi syntyä jonkinlaisia turvasatamia jäsenvaltioissa joillekin toimijoille. Sen takia harmonisointi vahvistaisi kilpailusääntöjä. Tästä ei kuitenkaan koituisi kohtuutonta haittaa yrityksille. Ja lopuksi vielä ähm, sanktioiden äh, lieventäminen. Meidän täytyy huomioida olemassa olevat säännöt lievennysten suhteen. Nämä ohjelmat ovat osoittautuneet varsin tehokkaista tehokkaiksi silloin, kun kyse on esimerkiksi kartelliasioista. Nämä ovat ne neljä seikkaa, jotka halusin nostaa esille ja mielelläni kuuntelen varjoesittelijöiden näkemyksiä. Mehän työstämme kompromissitarkistuksia tässä lähipäivinä. Kiitos. Thank you very much. Uh, I don't see... Kiitoksia. En näe täällä Dysta Kristel, onko sinulla jotain sanottavaa? Muussa tapauksessa siirrymme sitten seuraavaan kohtaan. No hyvä. ECRn Dan Dalton on pyytänyt minua puhumaan puolestaan, koska hän tulee paikalle hiukan myöhemmin. Eli hänen nimissään, aivan kuten hän totesi edellisessä näkemysten vaihdossa, hän kannattaa tätä lausuntoluonnosta, jossa on tehty selkeitä parannuksia komission tekstiin, varsinkin tuossa luonnostelun selkeydessä. Hän oli jo pitkälti tyytyväinen komission ehdotukseen ja tukee myös pyrkimyksiä parantaa sitä. Kilpailukyvyn parantaminen kansallisella tasolla on aika vaihtelevaa. Jotkut menestyvät paremmin kuin toiset ja paljon erilaisia sääntöjä, käytäntöjä ja sanktioita kohdistuu yrityksiin, jotka toimivat rajoja ylittävästi. Kilpailulainsäädännön rikkaminen saattaa johtaa siviilioikeudellisiin tai rikosoikeudellisiin seuraamuksiin ja rangaistukset vaihtelevat voimakkaasti. Meidän täytyy myös ottaa huomioon toissijaisuuskysymykset tässä alalla, että tämänhetkiset toimenpiteet ovat oikein kohdennettuja ja oikeasuhtaisia niin, että ne parantavat yhdessä EU-kilpailulainsäädännön soveltamista. Olemme esittäneet kourallisen tarkistuksia mukaan lukien kansallisten kilpailuviranomaisten vapauttamisen ja kannatamme tarkistuksessa 34 ja 48. Olemme myös muuttaneet joitakin säännöksiä, jotka kohdistuvat ähm, lieventämiseen ja, ja Muistutamme myös siitä, että täytäntöönpanovien voimien täytyy toimia myös pelotteena. Toivottavasti nämä muutokset voidaan hyväksyä muissa ryhmissä. Ja toivottavasti pääsemme yksimielisyyden tästä asiasta ja jään odottamaan yhteistyötä kollegoiden kanssa. Tämä siis Jen Daltonin näkemys asiasta. Dita Sharonzova Aldesta seuraavana. Kiitos puheenjohtaja. Voimme tukea esittelijä tässä asiassa useimmissa alkuperäisissä tarkistusehdotuksissa. Valitettavasti 37 tarkistusta, jotka ovat muuta jäseniltä, niitä ei voida tukea tällä hetkellä. Sitten on vain kysymykset siihen, miten rajoitetaan mahdollisia sakkoja artiklassa 14. No sinne tukisimme alkuperäistä komission ehdotusta tai Danin tarkistusten sanamuotoja. meistä ei olisi huonoa jättää se jäsenvaltioiden käsiin, joten voit asettaa nuo sakkorajat, niin kuin kun vähimmäistaso on sama kuin komission asettamat 10 prosenttia. Sitten tarkoitukset, jos verrataan sen puolesta, että olisi 14 prosenttia, no siitä pitää varmistaa, että no tämähän sisältäisi alankomaa tähän minimimäärään, niin se vaatisi, että kaikki jäsenvaltiot soveltaisivat suurempia sakkoja kuin mitä komissio voi. Jäsenvaltioiden piti soveltaa korkeampia sakkoja kuitenkin, tai sallittua, mutta tarkistusten myötä se se on velvoittavaa. Sitten 16 artiklan tarkistus on er-, eri mieltä siitä, että tässä kartellissa niitä ei, ei yrityksiä saataisi soveltaa immuniteettia, joskus tätä tarvitaan. Sitten tietysti me tuemme sitä, että suojellaan värikäytösten paljastajia, mutta useimmat jäsenvaltiot omaavat lakeja, jonka myötä yksilöt, yritykset ja kansalliset verstot ovat velvollisia ilmoittamaan rikoksista, jos he sellaisesta tietävät. Tätä pitää kunnioittaa tai sitä pitää käsitellä jollakin tapaa. Sen takia tuemme tarkistuksia artiklaan 29 puheenjohtaja. Siinäpä taisi olla kaikki, mutta olen jo lähettänyt tarkistuksia Esittelen suoraan. Toivottavasti hän ottaa ne huomioon. Odotan innolla yhteistyötämme. Thank you very much. I don't see any other... Kiitoksia. En näe muita varoesittelijöitä paikalla. SD-ryhmästä Kristel seuraavana on, on this. Eh, Kiitos. Minä en ole varjoesittelijä tässä aiheessa, mutta olen kyllä työstämässä vuosittaista kilpailukertomusta. Sen takia voisin lisätä tähän muutaman seikan tanskan kielellä, jos sopii. Jeg vil gerne sige, at jeg synes, at, eh, at det er utrolig vigtigt forslag, vi har. Eh, Tämä ehdotus on äärettömän tärkeä. on oleellista, että sisämarkkinat toimivat joustavasti ja toteuttavat näin ollen kilpailupolitiikan sääntöjä. Näin ollen tarvitsemme kilpailuviranomaisia. Haluaisin tukea esittelijän lähestymistapaa tässä aiheessa. Meidän on saatava tarvittavat resurssit kilpailuviranomaisille ja on varmistettava, että he todella toimivat riippumattomasti eikä ole minkäänlaista poliittista vaikutusta. On tiettyjä suuntauksia kyllä havaittavissa jäsenvaltioissa, esimerkiksi tukea tai suosia omia tärkeitä teollisuuden aloja. Ja tämä voi aiheuttaa uhkakuvia sisämarkkinoille. Näin ollen on syytä vahvistaa riippumattomuutta ja varmistaa riittävät resurssit. Aina kun keskustelemme sisämarkkinoista, niin meillähän on olemassa lainsäädäntöä ja jäsenvaltioille esitetään vaatimuksia. Usein jäsenvaltiot tokaisevat, että pysykää nyt tästä ulkopuolella, kyllä me tämän asian hoidamme. Meillä on kuitenkin yhteistä lainsäädäntöä, jonka pohjalta toimitaan. Totta kai eri tehtäviin tarvitaan tarvittavat resurssit, mutta on oikein hyvä, että vaaditaan – näitä resursseja ja korostetaan riippumattomuutta. Tätä kautta voimme saada toimivat sisämarkkinat. Kiitos. Thank you very much, uh, Crystal and Andreas. Kiitoksia Kristel. Andreas, sinäkin halusit käyttää puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja, kollegat. Minäkin halusin kommentoida kollega Eva Vedelin tekstiä, joka on minusta erittäin hyödyllinen ja rakentaa valhaistumistapa tähän kilpailukysymyksiin sisämarkkinoilla. Ja haluan sanoa teille, että on hienoa nähdä, että tämä lausunto perustuu hänen pohdintoihinsa. Minusta on myös hyvin rakentavia huomautuksia ja tarkistuksia, joita kollegat ovat jättäneet. Senpä vuoksi olen varma siitä, että Eva tekee parhaimpansa ottaakseen ne kaikki huomioon, jotta lausunnosta tulee vieläkin vahvempi. Ja olen varma, että vastavalikunta EK on ottaa huomioon monet ajatuksemme. Haluaisin palata kolmeen pienen asiaan, jotka ovat minusta kuitenkin tärkeitä keskustelussa. Ehkäpä yleisemmin ottaen noita samaa mieltä Kristellin ja myös Evan kanssa, että riippumattomuus ja resurssit näille viranomaisille ovat äärimmäisen tärkeitä. Ja säädämme tässä resursseista ja riippumattomuudesta, tai siis niiden vuotuisen kansallisviranomaiset, ei Euroopan taas sellaisen takia. Se on toinen tarina, jos portaa siitä mitä komissio tässä tekee. Tässä puhutaan jäsenvaltioviranomaisista ja on suuria jäsenvaltioita, pieniä ja niin edelleen, joten tämä ei ole niin helppoa saada selvä linja kaikille, mutta pääpointtina tässä on se, että vahvistetaan pääperiaatteita, perusoikeuksien kirjankäyttö, riippumattomuus ja resurssit. Tämä on kaikki hyvin tärkeää. Sitten muutama tarkistus. No, väärinkäytösten paljastaminen kilpapolitiikassa Tämä liittyy tuohon sakkolevennysohjelmaan jo ja sakkovakuutusohjelmaan, ja siinä se otettu hyvin vakavasti ja vahvasti huomioon, mutta kollegat, olkaa varovaisia väärinkäytösten paljastamisesta, sillä jos kaikki, jotka haluavat juoruttaa tai puhua pahaa jostakin, voivat nyt mennä instituutioiden luo, niin meidän työmme täällä on lähes mahdotonta, sillä sitten kaikki löytävät jotakin negatiivista kollegasta. Ja jos kaikki verkoston paljastajat tulevat suojatuksi, koska ovat sellaisia, niin sitten tuhoamme demokratiamme, joten mieluummin on sen niin, että katsotaan, mitä se piirin tietomarkkinoilla, sitä voidaan käyttää paremmin sakko, leonys- ja vapautusohjelmissa, niitä on jo olemassa, mutta no usko siitä, että nyt jos kaikki tyhmä tieto huomioon ja pienemmistä vankilaan vai koska joku on jotakin pahaa hänestä, niin se on hyvin vaarallista. Senpä vuoksi toinen suojelu tai innokkuus väkivaltaisen paljastamisesta minusta on hyvin vaarallista demokratialle. Ja tämä liittyy myös oikeusvaltioperiaate toiseksi. Tuo kynnysarvo 10, 14 tai mikä tahansa prosenttiosuus, no on totta. Ja siinä mielessä Josta on mielenkiintoista, että SSD on jättänyt tarkistuksessa puolelta 14 prosenttia. No, kukaan ei ole ikinä päättänyt tästä. Tästä ei ollut ikinä voitosarvoja, miksi se on 10 prosenttia, joten jollakin tapaa nyt ensimmäistä kertaa ikinä me lainsäätäjinä päätämme tuosta tasosta. Aikaisemmin sitä päätettiin kilpailuviranomaisten parissa neuvostossa, joten tuo on reilu kysymys, että onko tuo prosenttiosuus oikeanlainen, jolla määritellään – tuo korkein sakon taso vai ei. No tästä voidaan keskustella jatkossa myös, mutta se mitä pitäisi nyt saavuttaa on se, että jos sisämarkkinoilla on yhteiset kehykset, niin sitten pitäisi olla myös se yhteinen ylätaso sakolle. No mitä se sitten olisi? No se kysymys on sanonut, että siitä pitää keskustella. Mutta jos nyt edetään tämän jäsenvaltioille, niin jollakin tapaa se sitten estäisi yhteistä lähestymistapaamme sisämarkkinoihin. Ja lopuksi tuo jäähdyttelyjakso ihmisille, jotka ovat työskennelleet kilpailuvarmaisissa. No minusta me pitäisi olla hyvin ylpeitä ja kunnioissa sitä, mitä työtä viranomaiset nyt tekevät. Ja suoraan sanottuna no, on ollut tiettyjä siirtymiä yksityisille markkinoille, niin se ei nyt komissiota tekemästä tiukkoja päätöksiä, joten usko siitä, että toimielimemme eivät toimi hyvin, koska ihmiset voivat vaihtaa työpaikkaansa toiminnasta toiseen. No, se ei ole totta. Ei missään nimessä. Meillä on erittäin hyvin toimiva järjestelmä ja vaikka ihmiset siirtyvät yksityiselle sektorille, se ei suojele yhteyttä siitä, että niitä tutkittaisiin ja se ei suojele sitä, siitä, että tulisi korkeat sakot, joten minun neuvoni olisi se, että olemme ylpeitä siitä, mitä meillä on. No kaikki järjestelmiä voidaan parantaa, mutta todellinen huoli siitä, että käytetään toisten poliittisten osa ideoita vain siksi, että ne on suosittuja voi olla hyvin vaarallista. Siinä olivat kommenttini. Siinä kaikki. Otan innolla hyvää Eevan lausuntoa, jos äänestetään pian. Kiitos. Thank you very much. And in the meantime we have... Kiitoksia. SED-varjo on nyt tullut paikalle myöskin, joten antaisin Sabinelle puheenvuoron. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Valittelen sitä, että tulin tänne myöhässä, mutta joudun esittämään mietinnön TRAN-valiokunnassa. icd ryhmä on huolella tarkastellut direktiiviluonnosta, jonka avulla tarjotaan lisää välineitä jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisille. Ja icd ryhmä on sitä mieltä, että meidän tulisi tarkastella ensin sitä, mikä on meidän tavoitteemme. Mitä komissio halusi saavuttaa, kun se esitti tämän tarkistuksen? No ensinnäkin meillä tulisi olla parempi pääsy tietoon markkinoilla, jotta voimme tarjota paremmin toimivat markkinat. Olen Andreaksen kanssa samaa mieltä emme voi sanoa, etteikö se toimisi, mutta paljon parannettavaa vielä on. Edistysaskelia on otettu, vaikeuksia kuitenkin ollut, ja mehän tiedämme tämän. Kansalaiset ja yritykset eivät voi täysin hyödyntää sisämarkkinoita. Haluaisin kiittää esittelijää ja varjoesittelijöitä tästä yhteistyöstä ja kollegoita sd ryhmästä tästä tehdystä ehdotuksesta. Esitimme 14 tarkistusta. Halusimme korostaa sitä, että on tärkeää, että kilpailupolitiikan tulisi olla yhtenäinen EU-tasolla niin, että emme näe epälojaalia kilpailua. Kansallisten kilpailuviranomaisten tulisi saada hyötyä kunnollisesta lainsäädännöstä. Esimerkiksi kun tekevät sanktiopäätöksiä, jotka saattavat vaikuttaa koko EU-hun riippumatta siitä, missä yritykset toimivat. Sillä mehän tiedämme, että joissakin yrityksissä on haaraosastoja useissa jäsenvaltioissa ja emme voi saada sellaista tilannetta aikaiseksi, jossa niitä kohdellaan toisinsa verrattuna eriarvoisesti. Lisäksi kilpailuviranomaisilla pitää olla oikeat työkalut käytössään toimimiseen. Ei voida antaa niille tehtäviä eikä kuitenkaan tarjota riittäviä työkaluja tuon tehtävän suorittamiseen. Siitä syystä on erittäin tärkeää, että nämä viranomaiset saavat hyötyä hyvin koulutetusta henkilökunnasta. sd ryhmä on myös sitä mieltä, että meidän tulee tarkastella myös kartelimääritelmää huolella ja katsoa sitä, miten nämä säännökset mahdollistavat sen, että lainsäädäntöä voidaan soveltaa, kun puhutaan rikosoikeudellisesta vastuusta. Ja Sakoista olemme sitä mieltä, että jäsenvaltioiden tulisi varmistaa se, että sakkojen määrä, joka kansalliset viranomaiset voivat määrätä, onpa kyseessä sitten yhdistys tai yritys, niin tämä taso ei olisi alla 14 prosentin kyseisen yrityksen liikevaihdosta edellisenä tilinpitovuonna. Siksi meistä jäsenvaltioiden pitäisi olla tietoisia tästä summasta. Se ei saisi olla alle 14 prosenttia. Ja olemme sitä mieltä, että tarvitsemme tehokasta suojelua, kun kysymys on väärinkäytösten paljastajista ja EU-lainsäädäntöön kohdistuvista rikkomuksista kilpailualalla. Ja se, mitä Andreas totesi, kyllä, meidän täytyy suojata näitä ihmisiä – koska meidän tulee saada tietoomme tämän kaltaista tapauksesta, mutta ketähän ei voida suojata ennen kuin riittävät todisteet on olemassa. Todisteet täytyy tuottaa, emmekä voi sanoa, että minä en pidä tästä henkilöstä, että esitän häntä vastaan syytteen ja viranomaiset tekevät jotain. Kyllä, meidän tulisi suojella väärinkäytösten paljastajia, mutta vain silloin, kun nämä toimivat todisteisiin pohjautuen. Lopuksi haluaisin kiittää teitä Kyseessä on erittäin tärkeä mietintö minun mielestäni ja on tärkeää, että me esitämme lisäarvoa. Muussa tapauksessa ei ole mitään järkeä koko tällaisessa mietinnössä. Uh, you want to say something for the Greens? no? Okay, then... Kiitoksia. Haluaisitko vielä sanoa jotain? Jos ei, niin eva Meidel saa puheenvuoron. We're here today. Haluaisin kiittää tänään paikalla olleita varjoesittelijöitä ja heidän puolestaan puhuneita, Charles ja Swabia Kiittäisin myös kommenteista tähän mietintöön liittyen ja aivan konkreettisista kommenteista, joita kuulimme Dita Saransovalta. Toivon, että pääsemme kompromissiin näistä näkemyksistä. Meillähän on vielä näkemyseroja jossain määrin. Lähipäivinä valmistelemme kompromisseja, olemme yhteyksissä eri toimistojen kesken ja voimme keskustella myös tästä summasta, määrästä. On tärkeää, että ehdotuksemme on samassa linjassa kuin olemassa oleva lainsäädäntö. Tähän suuntaan menevät myös minun tekemäni tarkistukset. Kiitos tämänpäiväisestä. Thank you very much. Uh, it's mean... Kiitoksia. muistaa, että kompromissitarkistuksia käsitellään 20.11. seuraavassa kokouksessamme. Ja näin voidaan nyt sitten siirtyä seuraavaan kohtaan. Komissio esittelee sen, millä tavalla otetaan käyttöön ne prosessit ja menettelyt, joiden avulla komissio voi pyytää yrityksiä ja yritysten yhteenliittymiä toimittamaan sisämarkkinoihin ja niihin liittyviin aloihin liittyviä tietoja. 2.5.2017 komissio julkaisi paketin, joka sisältää myös ehdotuksen asetukseksi, jos otan käyttöön ne edellytykset ja menettelyt, joiden avulla komissio voi pyytää yrityksiä ja yritysten yhteenliittymiä toimittamaan sisämarkkinoihin ja niihin liittyviä aloihin liittyviä tietoja. Tämä tunnetaan myös Smithinä, yhtenäismarkkinoiden informaatiotyökaluna – Ja siinä tapauksessa, että sovelta, EU-yhtenäismarkkinalainsäädännön soveltamisessa on suuria vaikeuksia, niin tämä otan käyttöön. Olemme pyytäneet Euroopan komissiota tekemään esityksen ensinnäkin vaikutusanalyysistä ja toiseksi ehdotuksesta SMIT-asetukseksi. Näin antaisin puheenvuoron Euroopan komissiolle komission nimissä puheenvuoron käyttää Grow-pääosaston edustaja Kamil Kiljanski, yksikköjohtaja. Niin hän on siellä. Annan teille puheenvuoron. Uh, good morning everyone. Thanks very... Hyvää huomenta kaikille. Kiitoksia kovasti mahdollisuudesta esitellä tämä Smith-väline, kuten juuri mainittua. Tämä oli osa sisämarkkinastrategiaa ja erityisesti täytäntöpano klusterialoitteita se markkinastrategiassa. Mikä tämä se markkinoiden työ ja tietoväline on? No, tällä panotäytäntöön asetus, jonka muuta komissio voi kerätä tietoja suoraan tietyiltä markkinatoimijoilta eli yrityksiltä. Tässä on tiukat ehdot kuitenkin. Tarkoituksia on kaksi. Tavoitteena kaksi ensinnäkin vahvistaa noiden seuraamusten rikkomusmenettelyjen perustaan suhteessa jäsenvaltioihin ja sitten pyritään tarkentamaan lainsäädännön vahvistamista. Nämä ovat ne kaksi perusperiaatetta, joita varten tuota välinettä käytetään. Sitten mitä tulee toimintoihin, no tämä väline ei ole uusi siinä mielessä, että nämä tietopyynnöt ovat olleet saatavilla komissiolle jo 55 vuotta kilpailupolitiikan alalla. 62 vuonna tarkemmin sanottuna oli ensimmäinen asetus, joka salli sen, että pyydettiin tietoja kilpailukysymyksessä 29, tämä liittyy yrityskauppoihin sitten vielä myös 2013 sitten tuli lisäys näistä valtuuksista, jotka liittyivät valtion tuki valvontaan, ja tämä on relevanttia meille, koska Tämä ympäristössä komissio ei pane täytäntöön toimia suhteessa jäsenvaltioihin, mutta jäsenvaltioihin. Ja yrityshän on kolmas osapuoli, tämä nähdään myöhemmin, miksi tuo erottelu on tärkeää. Joten tunnustuksen myötä, no siinä katsotaan nuo kuilut sisämarkkinoiden täytäntöpanossa. Ja tämä on perustunna on se, että tulee lisää tietoja, joka tarkoittaa sitä, että on nopeampia päätöksiä ja paremmin toimivat sisämarkkinat. On myös tärkeää sanoa, aluksi, että Smith ei kohdannut toimintaansa ongelmiin. Se on tarkoitettu geneeriseksi välineeksi, jolla katsotaan, on, ovatko toimet tulosuuden kestäviä. No, vaikutusarvio kyllä siteeraa tiettyjä ongelmia hallinnoissa, mutta sitä ei ole suunniteltu mihinkään tiettyihin ongelmiin tai kysymyksiin, jotka liittyvät tiettyyn jäsenvaltioklusteriin. Joten vaikutusarviointi olennaisilta osin. Siinä puhutaan siitä, että Smith kävisi läpi aloita, jossa tieto, tietojen puute on johtanut tällaisen ongelmiin, tällaisen ongelmiin. Tässä on muutama askel, ensinnäkin käydään läpi tapauksia, jotka ovat tuomioistuimessa, jotka komissio on hävinnyt, koska ei ollut yritystason tietoja tarpeeksi, jotka olisivat olleet saatavilla, jos olisi ollut mahdollisuus pyytää tietoja suoraan yhtiöltä. Lisäksi käymme läpi hallinnollisia menettelyjä eli rikkomuksia suhteessa jäsenvaltioihin, kun on ollut ongelmia tietojen keräämisen kanssa erityisemmin julkisissa hankinnoissa. Tätä tapahtuu sitten myös, mainitan esimerkkejä sekundaarista lainsäädännöstä, jossa lisätarkennukset olisivat hyödyttäneet suurta yleisöä, jos olisi ollut pääsy yhtiön tason tietoihin, erityisesti si- esimerkiksi nämä pääomavaatimusdirektiivit ja direktiivit ja sitten myös maakotaiset rajoitukset, erityisesti AV-ala. Nämä ovat vain osoituksia siitä, että saatte tästä idean tarkoituksena ei ole puhua mistään tulevaisuuden periaatteesta, kaikesta mitä tämä kattaisi. Tämä on osoituksia siitä, että aikaisemmin on ollut tapauksia, joissa tiedonpuutteet ovat hidastaneet tai hankaloittaneet tutkimuksia. niistä epätarkempia. Sieltä me myös miksi se, että pyydetään tietoja yrityksiltä, tapahtuu, koska sitä ei ole saatavilla jäsenvaltiolta rikkomuksissa. Jäsenvaltiothan ovat velvollisia tekemään yhteistyötä ja antamaan tietoja useimmissa tapauksissa. He kyllä niin tekevät, mutta tässä tapauksissa, kuten selitämme tämän hankalaa useista syistä, selitämme miksi vapaaehtoistietopyynnöt eivät ole toimineet käytännössä, ainakin näissä esimerkkeissä, jotka olemme tarjonneet arvioinnissa kilpailuvaltuutettu juuri selitin alussa, ovat periaatteessa riittämättömät ja eivät kuulu sisämarkkinoiden epäkohtien toimialaan. Ja kuten sanoin vaikutusarvioinnissa yritämme kvantifioida tätä kustannushyötyä suhdetta, sillä kustannuksen tulee yhtiöiden pitää käyttää aikaa ja resursseja, kun he vastaavat, mutta tuo lasketaan tuhansissa euroissa, mutta sitten on hyötyjä. Suurelle tulee parempaa sääntelyä ja nopeampaa, ja tarkempaa sääntelyä joka on ihan toista suuruusluokkaa, joka kvantifioidaan myös vaikutusten arvioinnissa. Ja tässä puhutaan miljardeista, eli tässä on eroja, jos ajatellaan koko luokkia. Tämä on potentiaalisesti tämmöinen puuttuva väline, joten kollegio on tosi hyvin tarkkaan ja ehdottanut tällaista tasapainomekanismia, joka olisi rakennettu ehdotukseen – Ensinnäkin pitää korostaa, että ei tämä ole uusi menettely, emme yhtäkkiä yritä panna täytäntöön sisämarkkina suhteessa yhtiöihin. Tämä liittyy jäsenvaltiotoimintaan nimenkin, niin että ehdotetaan lainsäädäntöä, joten emme asta syytteeseen yhtiöitä yhtiöihin. No, heiltä pitää tietoja, koska heillä on ehkä tietoja, jotka ovat tärkeitä, jotta voidaan säännellä markkinoita. Joten tämä on tuo vanha kunnon artikla 258, 258 rikkomusmenettelyssä Aina kun Smith-välinettä käytetään, aina on tarvetta kollegion päätökselle. Eli ennen kuin tuo pyyntö tehdään, niin pitää olla muodollinen päätös, jonka kollegio on päät- tehnyt, eli tällainen salliva päätös, ja sitten on tiettyjä ennakkoehtoja asetuksessa, joita pitää täyttyä, joka liittyvät päässä siihen, että pitää olla – vakava sisämarkkinoiden häiriö. Sitä ei voida ratkaista tiedolla, jotka ovat saatavilla yhtiöille. Eikä ole muuta tapaa saada noita tietoja. Ei jäsenvaltioille, ei vapaaehtoisten pyyntöjen myötä, eikä minkään muunkaan tietolähteen kautta. Meille tämä on tämmöinen suojelauseke, että käytän tuota välinettä. Pitää myös korostaa, että Tämä ei ole raportointivelvollisuus yksittäispohjalta, vaan tämän ad hoc pyyntö. Tämä, no jos katsotaan vaikutusten arvioita, niin puhutaan siitä, että tämä kohdistuisi 50 pankkiin tai neljään AV-palveluntarjoajaan tai kolme tai neljään muuhun toimijaan. Tämä on hyvin kohdennettua toimintaa. Tämä liittyy yrityksiin, joilla todennäköisesti on tarpeellisia tietoja. Tyypillisesti puhutaan suurista yrityksistä, pk-yritykset ovat katettuina tällä hetkellä, koska edelleenkin ne saattaa olla tietoja, jotka ovat tärkeitä ja jotka täydentävät sitä, mitä suuret monikansalliset yhtiöt omaisivat. Mutta lisäksi halutaan olla pk-yritykset voivat tarjota tietoja luottavaisena siitä, että toimitaan sääntöjen puitteissa. Sitten mikroyritykset ovat tässä poissuljettuna tämä väline tyypillisesti vastaa räätyyttäviin kysymyksiin, eli puhuttiin monikansallisista yrityksistä, yritykset rajoilla ja sitten osa tiedosta ovat monilla oikeudenkäyttöalueilla takia on niin hankalaa, että jäsenvaltiot saisivat tietoja itse. Ja hyvä osoitus tästä, no saatellaan luonnetta ja frekvenssivälinettä on tuo valtion tukiväline, markkinatutkimusväline, tutkintaväline, sitä on käytetty komission verotutkimuksissa, valtiontukikysymyksissä. Sitä on käytetty pari-kolme kertaa pelkästään vuodesta 2003, tai siis 13 lähtien, korjan puhuja, kun se astui voimaan. Tätä tulee moni, tai siis monikansan yhtiöihin tätä sovellettiin, eli Starbucks ja Fiat esim. Tässä ei puhuta pk-yrityksistä. Tämä osoittaa, kuinka usein on käytetty tätä ja kehen tämä kohdistuisi ja mitkä hyödyt siinä olisivat. Jos muistatte olemme maksanut veroja miljoonia, ja sitten oli Applen tapaus, jossa Smith, no jos sitä ei oltaisi käytetty, niin no, joka tapauksessa tämä liittyy nyt koko tutkintaan, jossa noita välineitä on saatavilla. Tämä tyyppiset tutkinnat näin ollen ovat mahdollisia. Siltä hetken kuluttua, miltä menettely näyttää. On tärkeää muistaa, että me pyydä, että yhtiöt tekevät mitään ylimääräistä tutkimusta meille. Pyydämme tietoja, jotka ovat saatavilla – kirjanpidossa emme pyydä heitä rekrytoimaan lakimiehiä, että tuottaisivat tietoja meille ei, vaan tämä on aika suhteellista. Tässä pyydetään vain tietoja, jotka heillä on jo. Kuten sanoin teille aina, kun tätä välinettä käytettäisiin, pitää niin sanottu päätöskomissiolta, se on artiklan 5 mukainen sen se pitää motivoida kunnolla. On tiettyjä kriteerejä, jotka mainitsin. Ja sitä pitää ilmoittaa jäsenvaltiolle, jolta asia koskettaa. Mutta sitten kaksi mahdollisuutta on olemassa. Tämä yksinkertainen pyyntö, jossa pyydetään, että yhtiö sanotaan, että voisitko antaa meille tämän tiedon, eikä ole mitään sanktioita, seuraamuksia, joten ne voit kieltäytyä vastaamasta, voit vastata myöhässä. No, he voivat sitten jättää sen huomiota. Jos he päättävät, niin tässä he eivät saa, jos he vastaavat, he eivät saa antaa harhaanjohtavaa tietoa, mutta muuten ei ole seuraamuksia. Sitten valmistajan muodollinen pyyntö, joka vaatii toisen päätöksen komission kollegiolta sitten on seuraamuksia, jos vastataan myös tai ei ollenkaan. Eli kaksi vaihtoehtoa uusimmissa tapauksissa noissa yksinkertaisissa pyynnöissä on kyse siitä, että ne tehdään ennen tuota virallista pyyntöä, mutta me emme suunnittele näitä mihinkään järjestykseen, mitä tulee seuraamuksiin. No, ei voida korostaa tarpeeksi, että tämä, tämä ei liity yhtiön käyttäytymiseen nämä seuraamukset, niin kuin on kilpailukartellikysymyksissä, jos on tiettyä käytöstä, joka väitettävästi olisi sopimatonta, ja että komission sakot sitten liittyisivät tuohon käytöksen. Tässä tuo sakko on vain tällainen varoittava tekijä. Varoittu, siinä pitää kannustamassa siis yhtiöitä tarjoamaan tietoja ja tekemään yhteistyötä tutkinnassa. Ja no, sakot ovat olleet tehokkaita ja niitä on tuskin käytettykään näissä yhteyksissä. Yhtiöt vastaavat vain, koska tässä on tämä varoittava ominaisuus. Sitten luottamuksellisuus on hyvin tärkeää, koska me usein pyydämme tietoja, jotka ovat hyvin arkaluonteisia, luottamuksellisia. No muutenhan tiedot olisivat saatavilla, joten homma siihen tiedät itse. Joten käsittelemme luottamuksellisia tietoja, niin kuin komissio on tehnyt aikaisemminkin jo viimeiset 50 vuotta kilpailupolitiikkakysymyksissä, joten me vain sovellamme identtisiä säännöksiä ja prosesseja, kuten on kilpailuvaltion tukikysymyksissä muissa osissa komissiota, jossa puhutaan muun muassa ammattisaisuudesta, joka sitoo komission virkamiehiä yhtä paljon kuin jäsenvaltioiden virkamiehiä. Se on prosessin, jossa vastaajat ilmoittavat, mikä luottamuksellista, mikä ei ole. luottamuksia tietoja siis saataville vain jäsenvaltioille. Ja vain muodollisten rikkomusmenettelyjen puitteissa Toisin sanoen kunnioitamme kaikkia sovellettavaa lainsäädäntöä yrityssalaisuuksista, liikesalaisuuksista ja sitä, että suojellaan henkilötietoja. Mehän emme pyydä henkilötietoja sinänsä, vaan yhtiöiden tietoja. Tämä on myös tärkeää muistaa. Siinäpä olennaisilta osin ehdotus. Nyt siteräisin Jean Tirolia, koska hän on yksi niistä harvoista eurooppalaisista, joka on saanut Nobelin palkinnon. Ja hän puhui puheessaan ongelmista, jotka liittyvät siihen, miten säännöllä yhtiöiden toimintaa. Nobel-yhtiö puhui tästä ajatuksesta, että siellä on potentiaalia tasata nuo toimintaedellytykset yhtiöiden välillä, yhteiset toimintaedellytykset kuuluttajien ja yhtiöiden välillä siis. Toistan, tämä asetus ei ole yhtiöiden vastaista. Tässä ei nyt toimita niin, mutta me kyllä sääntelemme sitten näitä rikkomusmenettelyjä. Me kyllä sääntelemme yhtiöiden toimintaa suoran tai epäsuoran ja usein tämä asetus on paljon vaikuttavampi markkinoille kuin yksi kartelli- tai juttu. Ja komission näyttötaakka ajan myötä on noussut. Talous on monimutkaisempi yhtiö toimivat rajat ylittävästi. Sen takia nopea sääntely vaatii pääsyn tietoihin ja kollegivertaita välinettä, joka on erittäin tarkka. Sitä pitää soveltaa, kun kaikki muu epäonnistuu ja toimimme suurin yleisön intressissä. Kiitos very much, uh, for... Kiitoksia tästä esityksestä. Ja sitten Eva Meidon on taas meidän valiokuntamme esittelijä, joten annan hänelle puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komissiota tästä esityksestä, joka juuri pidettiin. Näin, että tässä tavoitteet ovat hyvät, kun pyritään parantamaan sisämarkkinoiden toimintaa sisämarkkinastrategian avulla, joka komissiolla on, niin olemme myös huomioineet komission jatkuvan työn tähän suuntaan, niin kuitenkin samanaikaisesti minulla on tiettyjä vakavia huolenaiheita tämän ehdotuksen joidenkin säännösten suhteen. Aloitan ensin kuitenkin myönteisemmästä lähestymistavasta ja sen jälkeen mainitsen, mitkä nämä huolenaiheeni ovat. Uskon, että epäilemättä tällainen työkalu varmasti täyttäisi puutteet, joiden avulla voitaisiin paremmin varmistaa yhtenäismarkkinasääntöjen parempi noudattaminen tarjoamalla tarkempaa tietoa. Mutta on samalla myös tärkeää ymmärtää, että tällainen lainsäädäntö muuttaa yhtenäismarkkinoita ja tarvitsemme sitten uudet sopivat työkalut, joiden avulla tarjotaan hyvä toiminta, hyvät toimintaedellytykset ja hyvä integrointi. Osallistumisaste on tällä hetkellä hyvin matala, hiukan päälle 3,5 prosenttia. Ja tarjouskilpailusopimukset myönnetään yrityksille harvoin toisesta jäsenvaltiosta – Smith näyttäisi toimivan siihen suuntaan, että se parentaisi tämänhetkistä tilannetta. Kuitenkin yleisluontoinen huolenaiheeni on se, että komissio ei ole täysin ottanut huomioon niitä näkemyksiä, joita eri sidosyhmät ovat esittäneet, varsinkin elinkeinoelämän puolelta. Samalla monet jäsenvaltiot ovat näitä huolenaiheita esittäneet. On nimittäin olemassa suhteettoman taakan vaara, riippuen siitä, millä tavalla tätä smittiä sovelletaan ja määritellään. Yritykset saattavat joutua tarjoamaan sellaista tietoa, joka koskee hinnoittelua, kustannusrakennetta, voittoja ja muita operaatioita yritysten täytyy ilmaista se, että tämän kaltainen, yritykset ovat ilmaiset sen, että tämän kaltaisen tiedon tarjoaminen usein on hyvin kallista ja vie kovasti aikaa. Jouduttaisiin suuntamaan enemmän inhimillisiä voimavaroja tämän tiedon hankkimiseen tai ainakin jouduttaisiin hyödyntämään ehkä sitten asianajopalveluita, palveluita ja tällainen kaikki toiminta saattaa johtaa siihen, että jos näitä säännöksiä ei noudateta, niin sakot ovat korkeat. Ne saattavat olla jopa yhden prosentin luokkaa vuosittaisesta liikevaihdosta. Tämä varmaankaan ei ole paras tapa rohkaista yrityksiä käymään rajoittava kauppaa. Kaikkien toimialojen yritykset kuuluvat tämän piiriin ja ne monet ovat huolissaan siitä, että kykeneekö komissio välittämään eteenpäin luottamuksellista yritystietoa jossain tapauksissa. Ja ymmärrän kyllä, että joskus se saattaa olla perusteluja silloin, kun kyseessä on rikkomusmenettelyt, mutta en näe oikeasuhtaisuutta sen suhteen, että se tutkimustyö, joka yritykset ovat itse hoitaneet ja josta ovat maksaneet, ei tule riittävästi huomioon otetuksi. Ja eniten olen huolissani tässä ehdotuksesta siitä, että komissio haluaisi luoda horisontaalisen työkalun ja vielä ei ole selvää, missä tapauksissa tarkalleen ottaen sitä sovellettaisiin. Määritelmä siitä, että tietoja tulee pyytää soveltamisen vakavissa vaikeuksissa silloin, kun kyse on EU-lainsäädännön soveltamista. Tämä on mielestäni hyvin epämääräistä ja antaa tilaa useille eri tulkinnoille lupaus siitä, että Smith toimii viime käden työkaluna, että sitä hyödynnetään vain siinä tapauksessa, kun muut velvollisuudet ja työkalut on hyödynnetty. Tätä ei ole riittävästi vielä tuettu. Ja haluaisinkin tietää, että onko komissiolla luettelo kaikista kansallisista ja toimialakohtaisista raportointivelvollisuuksista ja tietolähteistä ja millä tavalla tätä säännöstä sitten täytäntöön pantaisiin käytännössä. Luonnollisesti suhtaudun avoimesti rakentaviin ehdotuksiin siitä, millä tavalla tekstiä voitaisiin parantaa tässä asetusluonnoksessa, mutta samanaikaisesti on kyllä hirvittävän tärkeää, kun sitä parannamme, että varmistaudumme siitä, että emme tee siitä sellaista, että sitä voi hyödyntää käytännössä. Kiitoksia. Puheenjohtaja, kiitoksia. Ja sitten varjo esittelijä SD-ryhmästä, edustaja Dantin. Ähm, Kiitos. Minulla on lukuisia kysymyksiä, mutta niin kuin Eeva, minäkin haluaisin lähteä liikkeelle myönteisessä hengessä. On selvää, että meidän on tehtävä enemmän työtä, jotta saamme täsmällistä tietoa sisämarkkinoilta, niiden toiminnasta. Komission esityksessä totesitte, että olette saanut 71 vastausta 18 maasta, eli keskimäärin neljä vastausta per maa. Ei, ei tämä ole relevantti määrä. Haluaisin tietää, monelleko yksikölle lähetätte ja tiedustelunne, jos lähetätte tiedustelun huomattavasti isommalle joukolle ja saatte vastauksia vain 71, niin sittenhän meillä on tässä kyllä ongelma. 71 vastauksessa näemme, että 44 niistä tulee yritysmaailmasta ja vain 11 viranomaisilta. Ilmeisesti viranomaiset jättävät asian hoidon täysin yritysyhteisön vastuulle, eli haluavat antaa ikään kuin tämän tehtäväksi yrityksille. Yritykset saavat sitten vastata kyselyyn, koska viranomaiset eivät kyselyihin vastaile. Minusta tämä on epäeettistä, enkä voi tällaista toimintaa tukea. Te ette maininnut mistään poikkeuksista PK-yritysten osalta. Minä olen toiminut pk sektorille ja voin kertoa, että kyllä tästä kustannuksia aiheutuu. PK-yritykset pelkäävät sitä, että, että voi käydä niin, että näyttäisi siltä, että PK-yritykset eivät ole toimittaneet vaadittavia tietoja. Ei niillä ole valtavasti resursseja. Tiedän kansallisen tason kokemuksesta, että kun pyydetään vastauksia PK-yritykseltä, sitten sanotaankin myöhemmin, että vastaus ei ollut tyydyttävä tai kattava ja sitten seuraa sanktioita. PK-yritykset tietävät, että ei niillä ole eh, oikeudellisia keinoja suoriutua tästä tehtävästä, tai ainakin se tulee hyvin kalliiksi. No sitten Smith-väline. Entäpä viranomaisten rooli? Annetaanko viranomaisten olla vain omassa rauhassaan? Nehän saavat varansa eh, verovaroista. Eh, helppoahan teidän on vain todeta, että pk-yritykset pannaan tässä toimimaan, koska nehän pelkäävät sanktioita ja sakkoja ja annetaan viranomaisten olla aivan rauhassa. Eli taakka kaatuu sitten pk-yritysten harteille. SED-ryhmässä me keskustelemme näistä ehdotuksista luonnollisesti, mutta tässä ei kyseessä ole kunnon kuuleminen, kun vastauksia on saatu vain näin vähän. Ei ole myöskään tehty kunnon vaikutusarviota. Jos nyt pitäisi päättää, niin katsoisin, että pk-yritykset pitäisi jättää tämän valtavan vastuun ulkopuolelle ja tämän hyvin kalliin menettelyn ulkopuolelle. En voi tietenkään sanoa tämän asetusluonnoksen kohtalosta tässä vaiheessa, mitä olen itse tehnyt yksityisellä sektorilla työtä, olen kertonut henkilökohtaisista kokemuksista, mutta haluaisin kuulla vastauksia komissiolta. Thank you very much, and then for... Kiitoksia. ECRstä. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Kiitos puheenjohtaja. Täytyy myöntää, että en ymmärrä konkreettisesti tätä asiaa, sillä Tarpeeksi takia komission edustajaa pyytäisin selventämään ja antamaan pari-kolme esi- konkreettista esimerkkiä, missä tätä välinettä on käytetty tai missä se voitaisiin käyttää. Näin ollen saisimme katsomaan kokonaiskuvan, miltä tämä näyttäisi. Sitten on muitakin asioita, jotka minua kiinnostavat, josko nämä yritykset sitten, olisiko niillä velvollisuus tarjota vain karkeita tietoja vai pitäisikö näitä tietoja työstää, niin kuin komissio tässä on suunniteltu sillä se vie aikaa ja maksaa rahaa. Nämä tietojen siirrot, tietojen siirron kustannukset, niitä pitäisi olla pieniä. Yritykselle on tuhat euroa keskimäärin. Minun mielestäni tämä on huono vitsi, jos komissio haluaisi tietoja, niin sitten sen pitää siitä maksaa itse. Jollei, niin sitten se on taas uusi este pienyrityksille. Ja EUlla on ongelmia nyt juuri sen kanssa, että se luo huonoja olosuhteita, toimintaolosuhteita pienyrityksillä. Meillä on huonommat olosuhteet yrittäjille Euroopassa suhteessa muuhun maailmaan. Se on valitettavaa. Ja toinen asia, tietojen luottamuksellisuus. Kun yritys tarjoaa tietoja ja ilmoittaa, että ne ovat luottamuksellisia, niin silloin komission pitää sanomaan, että tämä ei ole luottamuksellista tietoa, että se tullaan julkaisemaan. No tämä on suureksi haitaksi kaikille. Ja taas uusi syy olla toimimatta yrittäjänä EU-ssa. Sen takia olen seuraavaa mieltä EUn pitäisi pitää huomioon, siihen, että kaikki noudattavat sääntöjä, eikä sen pitäisi laatia uusia sääntöjä. Tähän asti se on ollut onnekas tässä prosessissa. Minä tuen siis, tai minä en tue tätä ehdotusta tällaiselle välineelle. Ja komissiollahan on jo käytössään useita välineitä, jotka toimivat ja jo meillä oli hyviä argumentteja, joita kuulemme sen takia, miksi tätä välinettä halutaan, niin sitten se, sitä ei pitäisi vaadia. Kiitos. Thank you. Uh, kiitoksia. En näe enää muita puheenvuoropyyntöjä, ei ole ketään Aldesta eikä Guesta, joten vi- vihreät saavat seuraavaksi puheenvuoron. Niin, kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin kiittää komissiota tämän erittäin tärkeän välineen esittelystä, sillä varmaankin kaikki olemme kiinnostuneita siitä, että rikkomusmenettelyt toimivat ja toimivat nopeasti, mutta haluaisin välittää muutaman kommentin meidän varjoesittelijämme Igor Scholtesin suulla, joka ei päässyt tänne tänään paikalle ja jolla on joitakin kysymyksiä ja huolenaiheita tästä ehdotuksesta ensinnäkin. Hän sanoo, että paremmin toimivat yhtenäismarkkinat eu ovat välttämättömät ja asia, johon meidän tulisi kaikkien pyrkiä. Tietysti vielä on paljon tilaa parannuksille, kuten komissio onkin jo omassa asiakirjassa ottanut esille. Ehdotus siitä, että yksityisyritysten tietoa jaetaan muualle, siitä tulee, siihen tulee suhtautua varovasti. Scholtes on komission kanssa samaa mieltä siinä, että täytyy kyetä saamaan tietoa yrityksiltä, jos se on välttämätöntä mutta hän on myös sitä mieltä, että tämän tiedon ja tämä tieto tulisi komission käsitellä luottamuksellisella tavalla, että voidaan välttää se, että tuota tietoa välitettäisiin kilpailijoille. Siitä syystä hän on sitä mieltä, että se skeptismi ja vastahakoisuus, joka yrityksillä on, on ymmärrettävää tässä suhteessa. Yleisesti ottaen me emme tue poikkeuksia pk-yrityksille ja mikroyrityksille, mutta tässä tapauksessa on hyvät syyt siihen on hyvät syyt jättää mikroyritykset tietyn velvollisuuksien ulkopuolella. Soltes haluaisi myös kehottaa siihen, että erityisen huolella tarkastetaan sitä, millä tavalla tämä asetus vaikuttaa pk-yrityksiin, sillä sen noudattamiskustannukset helposti tulevat aliarvioiduksi. Luonnollisesti poikkeuksien pitäisi olla mahdollista ja jos näin tapahtuu, niin komission tulisi seurata oikeasuhtaisuusperiaatetta, kun se pohtii sitä, miten paljon tietoa vaaditaan pk-yrityksiltä. Tämän lisäksi Scholtes ei näe tarvetta sanktioille, mutta ei vapaaehtoisuuskaan ole hyvä periaate. Täytyy löytää keskitie, jotta voidaan saada vaadittava tieto markkinatoimijoilta. Lopuksi Scholtes haluaisi vielä huomauttaa, että komissiolla on tärkeä rooli, kun se pyrkii käynnistämään äh, rangaistusmenettelyt. Joitakin ennakkotapauksia on, joita toimme voimakkaasti ja halusimme nähdä lisäparannuksia tällä alalla. Tieto, jota on kerätty tämän asetuksen avulla, sen pitäisi edesottaa tavoitteeseen pääsemistä, mutta samalla ei saa jättää huomiota niitä mahdollisia kustannuksia, joita tämä asetus saattaa aiheuttaa yrityksille. Ja nehän ovat loppujen lopuksi EUn koossa pitävä voima puheenjohtaja. Kiitoksia. Jos muita jäseniä ei ole. Ai, Rosatun, sinäkin halusit käyttää puheenvuoroa, ole hyvä. Aivan lyhyt kysymys. Sikäli nyt olen kuunnellut ja lukenut tekstin, niin komissio korostaa sitä, että se pyytää tietoja vain kirjanpidosta ja tästä ei tule lisää taakkaa yrityksille. Eeva mainitsi kuitenkin tutkimuksen yrityksistä. Kenties komissio voisi olla tässä täsmällisempi. Kiitos. Okay, thank you very much. So then I would, uh, like to... Kiitoksia. No näin annankin puheenvuoron sitten Euroopan komissiolle, jotta se voi vastata näihin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Thanks again. Kiitos. No, minä vastaisin tähän ehkä toisessa järjestyksessä aloittaisin näistä esimerkkikysymyksistä, sillä näin ollen tämä käsityksen saa hyvin, eli toistan nuo esimerkit vaikutusten arvioinnista. Ne on tarkoitettu osoittamaan, miltä tilanne näyttäisi, eikä se ole mikään prioriteettilista siitä, miten täytäntöönpano tehtäisiin komissiossa. Eli otetaan tuo esimerkki, joka meillä on rikkomusmenettelystä, ja tämä liittyy julkisiin hankintoihin, joten on siis yhtiö, ottava yhtiö, joka haluaa tulla mukaan tällaiseen tarjouskilpailuun jossa eli on yhtiö A ja samassa B, joka sitten on mukaan kilpailussa, mutta valtio B päättää siitä tuota 10-20 siis vuosilla tarjouskilpailu, se on sallittua tuon direktiivin mukaan tietyin ehdoin. Nuo ehdot liittyvät tuottavuuteen ja siihen, mikä tekee tästä tarpeeseen, eli on täysi eliminointi uusista tulijoista maassa A ja B. Ja yleensä tähän kohdennetaan sitten rikkomusmenettelyä, mutta tiedot, joita tarvitaan, että tämä voidaan näyttää toteen, no ne on yleensä hankala saada. Jäsenvaltioilla ei ehkä ole noita tietoja, koska heillä ei ole tutkintavaltuuksia, niin kuin kilpailupäästöllä on mutta ehkä myös siksi, että ei niillä oli taloudellista intressejä maassa B tarjonnut tietoja komissiolle, jotta se olisi ratkaista nuo kysymykset ja sallia tulemisen markkinoille. Ja tämän, näin ollen tämän yksinkertainen tietopyyntö voidaan tehdä. näille toimiluville, jotta voidaan vahvistaa tai kieltää tuo hypoteesi siitä, että pitäisi tuo käyttöoikeus laajentaa ja Tämä sitten vain helpottaa sitä, että varmaan muuten kestää pitkään ja usein. Siellä kuinka tehosta lopuksi tuo on esimerkki rikkomuksesta. Now, the other exam- Toinen esimerkki liittyy lainsäädännön tarkennuksen esimerkki, jota käytetään vaikutusten arvioinnissa, liittyy vakauteen, teolliseen vakauteen, ja päävaatimus äh, vastuksessa oli tästä vaatimus. Ja komission mielestä tässä säännöt ovat liian laveita siitä paljonko pankki voi olla altistunut toiselle pankille, mutta tässä on osa tasapaino. Ja jos halutaan tarkasti tarkkaan ilmoittanut no tiedot, niin komissio pitäisi pyytää tietoja piilotusta pankilla. Komissio on pyytänyt noita tietoja, mutta ei saanut vastauksia. Ja periaatteessa mikä nyt on pääomavaatimus asuksessa – ei ole tarpeeksi tarkkaa, tai se voisi olla tarkempaa ja lisätarkennus auttaisi rajoittamaan riskejä taloudellisista häiriöistä. sitten pyydetään 50 pankilta tietoja, jotka heillä on kirjanpidossa, mutta eivät vastaisi suhteessa pieneen lisäykseen todennäköisesti, että tuo häiriö laskisi on minusta hyvä kustannus, hyöty. Viimeinen esimerkki. No, Tämä on taas vain esimerkki noista maakohtaisista rajoituksista. Tämä valiokuntahan tietysti enemmän kuin minä, mutta joskus kun puhutaan siitä, että annettaisiin rajoitusten direktiiviä esimerkiksi tekijän oikeudellisiin palveluihin ja tuotteisiin, niin pitää ajatella noita tulomalleja ja tuloja, jos halutaan arvioida, paljonko tuo laintaminen tekisi tätä aikaan, niin noista varten pitää ymmärtää tarkkaan, mitä kustannuksia markkinoilla ja tuloja on eri yrityksille, katsoa mitä tuo vaikuttaa tuloihin ja muihin parametreihin. No, tiedot ovat saatavilla vain tekemään oikeusalalle eikä komissiolle. Tietysti pyrimme saamaan tietoja eri lähteistä, mutta tuo nopeus ja tarkkuus lainsäädännöltä kasvaa, kun pyydetään tietoja. Eli tämä asettaisiin taas kolme tai neljälle esim. AV-palvelujen tarjoajille Nämä esimerkit on vaikutusten arvioinnissa. Sitten palaan muihin kysymyksiin, sillä ehkä on helpompi, kun nämä esimerkit on esitelty. Onko tämä oikeasuhteista? No me kyllä kvantifioimme näitä kustannuksia, jotka muuten, no yhtiöt, ja siis, no siis tämä perustuu julkisen konsultoitiin, että kultavat 1000-4000 euroa. Se ei ole nolla, mutta suhteessa noihin miljardeihin, joita on siis säästetty varmaan sääntelyn myötä, tämä on edelleenkin oikeasuhtainen ratkaisu sisämarkkinaongelmiin. Sitten no, tarkat tilastot julkisista kuulemisista. No, julkinen kuuleminen tulee verkkosivuille, me emme pyydä tietoja. Yhteys suoraan vaan. Tässä on kolme moduulia kansalaisille, yrityksille ja julkis- julkisviranomaisille. Ja vasta minun vapaaehtoisen takia se ei ole edustuksellista, mutta se on luoteltaan julkista kuulemista 70 tai mikä se nyt olikaan tuo luku, noita yksittäisiä pyyntöjä, niin sitten oli myös muitakin vastaajia. Ja tässä on miljoonia, jotka on edustettuna kaiken kaikkiaan. Jos halutaan katsoa, mikä rakenne tässä, näissä vastauksissa on, niin pitää katsoa näitä yritysten vastauksia. Ja tämä pätee myös kansallisjärjestöihin ja muihin yksikköihin, jossa julkista kuulemista tehtiin. Sakot No me emme sakottaa yhtiöitä, koska haluamme tehdä halla heidän liiketoiminnalleen tai käyttää luottamuksellisia tietoja markkinoilla. Tämä on suunnilleen hyväksi. Sakot ovat toimineet aikaisemmin. Sitten, että komissio on saanut tietoja yksityisiltä elimiltä ilman ongelmia. Tämä toimi niin hyvin, että noita sakkoja ei ole käytetty. Mikään pk-yritys ei ole ikinä joutunut maksamaan sakkoja siitä, ei sun tarvinnut tietoja, mutta varoittavana toimena tuota tarvitaan, tai karkotteena, oliko se 5 prosenttia, 9 prosenttia, on syytä keskustella, mutta se tekitetään liikevaihtoon, niin sillä on tietty, tietty houkutuksensa, mutta mikään pk-yritys ei ole saanut sakkoja, ainoa yritys, jota on sakotettu, sitä se on johtanut komista harhaan tiellä, oli itse Facebook, kun se, kun se WhatsAppin osti, ja tässä komista johdettiin harhaan, kun käytettiin näitä välineitä. Tämä horisontaalinen väline, koska me tiedämme, että me tiedämme, mitä tulevia ongelmia tulee, joten annettiin esimerkkiä geoblokkauksesta, pankkiasutuksesta, julkisista hankinnoista, mutta kuka tietää, mitä tulossa tulee tapahtumaan, liittyykö tämä foorumeihin, arvokuiluihin tai epäreiluihin kaupankäytäntöihin. Me emme tiedä tätä vielä. Ja tulevan komission prioriteetit tullaan tietämään vasta sitten, kun ne ilmestyvät, joten sen takia tämä on horisontaalinen väline. Ja sen sijaan, että kuvataan jotenkin sektorit, niin halusimme nuo korkeat kynnysarvot, eli useammat kollegion päätökset tämä taustalla. Eli tämä ei ole, ei ole raportointivelvollisuus, vaan ad hoc tietopyyntö tiettyä ongelmaa varten sen takia. Jos, no siis jos jostain jo raportoidaan, niin yksi 30 kriteeristä tällä välillä, niitä ei olisi täytetty sillä, jos tiedot ovat saatavilla, niin kollegio ei sallisi tämän välinen käyttämistä, koska tiedot ovat jo saatavilla. Kuitenkin tarkistamme kansallisen toiminnan, joilla saattaisi olla vertailtavissa olevia valtuuksia, kertatietoja. Ja tämä rajoittuu periaatteessa alakohtaisen televiestintäalalla energia-ala esimerkiksi, joskus myös rahoitusala. Ne keräävät tietoja ja nämä tiedot olisivat olla tarpeen komissiolle. Ja jos näin on, niin Smithia ei tarvitse käyttää. On vain yksi jäsenvaltio meistä, jolla on tällaista geneeristä tietojenpyyntövaltuutta. Ja se on onnistunut kuningaskunta. Muistakaa, että on 300 elintä Yhdysvalloissa jolla on tällaisia tietojenpyytövaltuuksia. siinä päättäisi olla niin, ja sitten PK-yritykset, pk poissulkeminen, no toisaalta voisi olla hallinnosta taakkaa, ja sitä kvantifioidaan, että se 2-3 tuhatta euroa taas ei, no puhun kirjanpidosta, jos pyritään kirjanpidolta sitä, oliko niitä, niillä ongelmia esim. suhteessa supermarkettiin, ja mikä tuo ongelma oli tarkalleen ottaen, ja oliko sitten sopimus, jossa rikottiin sopimusta, että ehkä pk ei halua sitten vastata tuohon kuulemiseen, koska se on ikään kuin värkätysten paljastamista, ja halutaan toimintaympäristöä, jossa luottamuksellisuus toteutuu, ja halutaan suojella p no sitten tuo menettely sallii sen, kun p suljetaan pois, niin sitten ne altistuvat, ja on hyvin hankala heidän tarjota tietoa luottamuksellisesti. Joten tässä on kyse tällaista tasapainotilanteesta tekee mikroyksitystä. Kiitos. Thank you very much. Uh... Kiitoksia. Ja näin antaisin sitten vielä puheenvuoron esittelijä Eva Medelille. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Kiitoksia tästä komission selvityksestä. Ja kuten totesin, odotan innolla sitä, että voimme saada tämän ehdotuksen toimimaan, sillä riippumatta vastauksista, joita kysymyksiin saimme, ja minulla on edelleen huono aiheita sen suhteen, että kykenemmekö löytämään hyviä tapoja täytäntöönpanna tätä. Tämänhetkiset voimassa olevat turvamenettelyt saattavat johtaa välineeseen, jota ei, jota ei kyetä käyttämään. Miten siitä voidaan tehdä käytettävä? Ja samalla sellainen, että ne jäsenvaltiot, jotka kritisoivat tätä voimakkaasti, haluavat ottaa sen käyttöön, ja miten tämä paremmin pystytään selvittämään, niin uskon, että täytyy tehdä kovasti yhteistyötä varjoittelijan kanssa niin, että saamme tämän ehdotuksen toimimaan. Puheenjohtaja, kiitoksia. Ja näin voimme päättää tämän kohdan käsittelyn. Haluaisin kiittää komissiota jälleen kerran siitä, että se tuli paikalle. Ja toivon teille kaikkea hyvää tämän asian parissa. Nyt näen, että Dan Delson on tullut paikalle. Tässä välissä ehkä voitaisiin kuulla päivitys kolmikantaneuvotteluun, jossa on käsitelty asiaa. Dan, ole hyvä. Thank you also for, uh... Kiitos. Kiitos siitä, että äm, tätä kohtaa sen käsittelyä voitiin lykätä sen takia, että minä itse olin myöhässä. Ensinnäkin olemme tehneet kovasti työtä tämän aiheen kimpussa. Haluan kiittää varjoesittelijöitä ja heidän tiimeään erityisesti heidän tekemästään työstä. Meillä on ollut paljon valmistelevia kokouksia ja toinen kolmikanta oli eilen. Parlamentin vahvuutena on toimia yhtenäisesti. Näin olemme voineet tehdä. Meillä on yhtenäinen kanta ja se tarjoaa meidän neuvotteluvaltin. Me kyllä olemme saaneet edistystä aikaan. Neuvostolta eilen saimme katsauksen päivitetystä mandaatista ja näin voimme päästä eteenpäin tietyissä kysymyksissä ja todella käynnistää prosessin, jotta saamme molempien osapuolten hyväksymän kompromissin. Ikävä kyllä neuvosto esitteli oman mandaattinsa kokonaispakettina. Ymmärrän kyllä neuvoston ongelman. Useinhan on niin, että Jotta saisi myönnytyksiä yhdessä kohtaa, täytyy itse myöntyä joihin, joihinkin muihin kohteen. Osa mandaateista tässä vaiheessa oli sellaisia, että emme voi niitä vielä hyväksyä, mutta emme tietenkään torppaa tätä kokonaisparannusta neuvoston mandaattiin. No itse aiheeseen keskusteluissa keskityttiin lukuisiin pääkysymyksiin. Ensinnäkin hallinnointi, markkinavalvonta ja kolmanneksi rangaistukset, sanktiot hallinnoinnista katsomme, että vielä tarvitaan edistystä tältä osin niin, että halutaan varmistaa, että markkinavalvoja ja tyyppihyväksyntäviranomaiset toimivat vakalla pohjalla. Neuvosto ajatteli vain jonkinlaista vertaisarviota tältä osin. Me katsomme, että tämä on riittämätöntä. Neuvos, neuvottelutiimi korosti kovasti sitä, että meillä tulisi olla ex ante valvontaa. Sen tulisi olla mukana parlamentin mandaatissa. Jotta tässä päästään eteenpäin, niin tämä uudistus on tarpeen. Me teimme vastaehdotuksen hallinnointikysymyksiin ja keskustelemme tästä varjoesittelijöiden kanssa lähipäivinä. Markkinavalvonnasta olimme tyytyväisiä, että neuvosto on valmis siirtymään eteenpäin, kun ajatellaan komission roolia. Parlamentti on yhtenäinen. Me katsomme, että komission täytyy toteuttaa markkinavalvontaa on hyvä nähdä, että neuvosto on valmis puhumaan tästä aiheesta kanssamme. Niin kuin sanoin, neuvosto on päässyt siis eteenpäin tässä asiassa. Tiesimme, että puheenjohtajavaltiolle olisi hyvin vaikeaa saada mandaattia tässä kohdin, eikä tämä onnistunutkaan yksittäisenä kysymyksenä parlamentin näkökulmasta tämä ei voi olla ainoa tekstiparannus, koska oikeastaan vain todetaan uudemman kerran komission perusehdotus. Me kävimme hyödyllistä keskustelua markkinavalvonnasta, tarkistuksista, tarkastuksista ja on hyvä, että kaikki tarkastukset tehtäisiin fyysisen dynaamisen arvion pohjalta, eikä olisi vain paperien tarkastusta. Työtä täytyy vielä tältä osin tehdä. Lopullista sopimusta tästä ei ole vielä saatu aikaan. Täytyy määritellä, miten kiintiöt tarkastettavien autojen määrästä määritellään ja jaetaan jäsenvaltioiden kesken. Koemme sympatiaa jäsenvaltioiden suuntaan. Kenties niillä ei ole resursseja testausvelvoitteiden täyttämiseen, mutta ei voi olla sellaista järjestelmää, jossa vain suuret auton valmistajat toimivat ja vain suuret testausmaat toimivat. Tämä järjestelmä olisi altis väärinkäytöksille. No sitten rangaistukset, sanktiot. Tässä on vielä yksi avoin kysymys, nimittäin asia, joka liittyy IMKOn muihin valtuuksiin, kuluttajansuojaan. suojaan. Jos on viallinen ajoneuvo, niin täytyy olla mm, myös korvausvelvollisuus. Tämä on poliittinen kysymys. Meillä on myös muita lainsäädäntöehdotuksia, jotka käsittelevät tätä kysymystä, mutta perehdymme aiheeseen huolellisesti ennen kuin etenemme. Ilmeisesti nyt tämä Volkswagen-skandaali ja muut skandaalit eivät ole johtaneet siihen, että kuluttajan asemaa haluttaisiin tältä osin parantaa. Kuluttajia on kohdeltu väärin ja pidämme tätäkin poliittisena prioriteettina. Kolmikannassa käsiteltiin myös muita kysymyksiä, joissa neuvoston ja parlamentin mandaatit ovat kutakuinkin samat, mutta kävimme hyödyllisiä keskusteluja ja saimme lisävallastusta kaikilta osapuolilta. Tämä liittyy käynnissä olevaan tekniseen työhön. Toivottavasti löydämme ratkaisun, joka voidaan kolmannessa kolmikannassa marraskuussa esitellä. Ja tämä sitten puolestaan voisi johtaa tämän aiheen paketointiin. Tämähän on ollut esillä jo vuosikausia ja toivomme, että joskus asia saadaan päätökseen. Lopuksi vielä kiitäisin kollegoita vielä kerran ja mielelläni kuuntelen myös kommentteja tai jos muutkin jäsenet haluavat osallistua tähän. Kiitos. Uh, then is there any of the shadow who... Kiitoksia Haluaako joku varjoesittelijöistä käyttää puheenvuoron? Sure, first of all, Kiitos puheenjohtaja ensinnäkin. Kiitos Dan Daltonille, joka on saanut meidät kaikki kotoa yhteen ja olen samaa mieltä hänen kommenttinsa kanssa siitä, että Eurooparlamentin kanta on yhtenäinen, mikä on erittäin suuri vahvuus näissä kolmikantaneuvotteluissa. Kuten Estelia mainitsi jo, neuvosto ehdotti eilen monia asioita ja yhteinen tausta, tai yhteistä näillä ehdotuksilla on, että he haluaisivat heikentää komission kantaa tai ehdotusta, jota ei voida hyväksyä, jos jäsenvaltiot haluaisivat pitää nykytilan yllä. No, ei olisi mitään muutoksia. Me taisimme puolesta, että tulisi suuria muutoksia, jotka pitää saavuttaa, joten olen positiivinen. Toivon, että saamme kantamme läpi se tuo tarvittavat muutokset tähän tärkeään asiaan kokonaisuuteen. Ja tämän muutoksen myötä pitää tulla vain se, että vahvistetaan yhteisiä sääntöjä ja uusia sääntöjä ja pitää vahvistaa alaa. Thank you very much. And for SND, Crystal Shalimos, please. Kiitoksia, Crystal Schaldemose seuraavana. Kiitoksia. Haluaisin olla samaa mieltä Stefanovicin kanssa siinä, mitä hän sanoi Deltonille. Erinomaista työtä on tehty Meillä oli ongelmia IMKOssa, kun työstimme tätä asiaa. Meillä on erilaisia näkemyksiä, mutta se mitä tässä nyt tehdään on hienoa työtä yhdessä ja ollaan luomassa hyvää henkeä. Minusta se on tärkeää meille kaikille, sillä kun toimimme yhtenäisesti, on helpompaa meille luoda sellainen ilmapiiri, että neuvosto ymmärtää, että sen täytyy myöskin antaa jossain periksi. Tämä on mielestäni tärkeä asia. Ja vaikka yleisesti ottaen olen sitä mieltä, että olemme siirtymässä hyvään suuntaan, ainakin jonkun verran vauhdilla, niin tässä kuitenkin on olemassa mielestäni vaara, että joudumme ehkä käyttämään hieman lisää aikaa. Yksi kolmikantaneuvottelu on jäljellä ja voi olla, että joudutaan lykkäämään viimeistä neuvottelua, jotta voitaisiin löytää ratkaisuja teknisellä tasolla. Ja haluan vain varoittaa kollegoita siitä, että tämä voi olla No, Ja Kovat kiitokset mm, Dan Daltonille siitä, että hän tekee erinomaista työtä puheenjohtaja. Kiitoksia. Onko muita jäseniä, jotka haluavat käyttää puheenvuoron? Jollei, niin toivon sinulle kaikkea hyvää tämän jatkotyön parissa. Ja näin voidaan siirtyä seuraavaan aiheeseen. Se koskee kompromissitarkistusten käsittelyä, palveluista sisämarkkinoilla annettu direktiivin täytäntöönpanosta, palveluihin liittyviä lupajärjestelmiä ja vaatimuksia koskeva ilmoitusmenettely ja direktiivin, kuten myöskin asetuksen muuttaminen, joka koskee sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmää. Kuten tiedätte, ehdotus on osa se eh, palvelupakettia, joka komissio hyväksyi vuonna 2017 tammikuussa. Se sisältää neljä lainsäädäntöehdotusta ja tiedonannon valiokuntamme vastaa mietinnöstä ja muu, mikään muu valiokunta ei anna siellä lausuntoja. Jos Bret on paikalla, ai näe häntä onpas sittenkin. Antaisin esittelijälle puheenvuoron. Gutierrez Prieto, olkaa hyvä. Sí, a mi equipo le ha pasado lo mismo, como, como estrenamos... Eh, as... Sama kävi minunkin tiimilleni. On tässä salissa hyvin vaikea havaita toinen toisiamme. No, hyvää huomenta kaikille. Mielestäni me teemme varsin hyvää työtä IMKO-valiokunnassa tämän mietinnön pareissa. Varjoesittelijöidenkin kanssa työ sujuu vallan hyvin. Kyse on direktiivistä, joka koostuu neljästä vaiheesta, kuulemisesta, ilmoituksesta ja komission työstä, varoitusjärjestelmästä ja sitten päätöksestä. Sanoisin, tilannekatsauksena, että me olemme nyt päässeet kompromissiin, joka huomattavasti parantaa komission alkuperäistä ehdotusta, kun kyse on ilmoitusvelvollisuudesta, johon liittyy lukuisia poikkeuksia. On myös tällainen hätäjärjestelykin. Meillä on myös sopimus kuulemisesta ja suuren yleisön tiedottamisesta olemme lähellä jo sopimusta tästä hätämenettelystä. Ja sitten vielä varsinainen päätös. Meidän on perehdyttävä niihin kysymyksiin, joissa meillä poliittisten ryhmien kesken vielä ei ole yhteistä kantaa. Mehän olemme pääkohdista samaa mieltä. Jäsenvaltioilla on velvollisuus ja myös paikallisia alueviranomaisilla on velvollisuus ilmoittaa Euroopan komissiolle lainsäädäntöhankkeista tai hallinnollisista sääntelymääräyksistä, jotka voivat vaikuttaa palvelualaan. Poikkeuksiakin on, jotta voidaan välttää liiallinen byrokratia. Olemme myös samaa mieltä siitä, että palveludirektiivin rikkomusten suhteen mikään ei saisi estää sisämarkkinoiden joustavaa toimintaa. Ja tästä täytyy pitää kiinni. Meillä on siis perusperiaatteista laaja konsensus. Mitkä ovat sitten jakolinjat? Missä meillä on vielä näkemyseroja poliittisten ryhmien välillä? Oikeastaan kyse on siitä, milloin esimerkiksi jäädyttämistoimiin ryhdytään. Komissio katsoo, että paikallinen, alueellinen, kansallinen määräys voi rikkoa palveludirektiivin määräyksiä. Tässä kyse on artikloista 6 ja 7. Komission ehdotus tällä hetkellä sanoo, että kuulemisen jälkeen Euroopan komissio katsoo, että hälytys on annettu ja kansallinen sääntely voi rikkoa palveludirektiiviä. Tätä päätöstä ei kuitenkaan voida tehdä äh, riippumattomasti, onpa päätös tehty sitten alueellisessa parlamentissa tai hallituksen tasolla. Tämä, tätä tilapäistä alustavaa määräystä ei voitaisi hyväksyä. Tämä johtaa sellaiseen tilanteeseen, että esimerkiksi parlamentin valiokunnassa asiasta keskustellaan ja komissio sitten ähm, toimisi niin, että äänestystä ei voida järjestää. Olemme samaa mieltä siitä, että sisämarkkinoita ja niiden sääntöjä ei tietenkään voi rikkoa, mutta olemme sitä mieltä, että tämän jäädyttämispäätöksen tulisi tulla vasta myöhemmässä vaiheessa. Ei voi käydä niin, että kansallisen parlamentin päätös estyy tämän menettelyn takia. Me haluamme muuttaa nykyistä artiklaa 60 Jos on kansallinen ehdotus, joka on palveludirektiivin määräysten vastainen, niin tietenkään tällaista ei voida hyväksyä. Mutta eihän tämä voi rikkoa esimerkiksi Madridin tai brittiparlamentin oikeuksia, toimivaltuuksia vastaan, vaikkakin päätös olisi tehty komission kollegiossa. Me haluamme päästä tästä kohdasta eroon tekstissä. Monet ryhmät ovat samoilla linjoilla. EPP, ALDE ja ECR ilmeisesti haluaisivat pitää tämän määräyksen mukana tekstissä. Kun ajatellaan tätä hälytysjärjestelmää ja artiklaa 7 sen määräystä, niin tässä oikeastaan täytyy pohtia kahta kysymystä. Kun kyse on täytäntöönpanopäätöksestä, niin voisi käydä niin, että päätöksellä ei olisi vaikutuksia. Ja sitten 258 artiklan mukaan TFEU-sopimuksessa komissio voisi määrätä niin, että mikään määräisy ei tulisi voimaan, jos on ollut sellainen kansallinen käytäntö, joka rikkoo palveludirektiivin määräyksiä. Artiklan 279 mukaisesti voitaisiin vaatia tilapäisiä toimia, jotta vaikutukset ikään kuin keskeytettäisiin tai jäädytettäisiin tällaisen määräyksen osalta. Voimme siis viitata artikloihin 258 ja 279 sopimuksessa Euroopan unionin toiminnasta. Tässä on oikeastaan yhteen törmäys instituutioiden ja toisaalta jäsenvaltioiden välillä. Jos katsomme Euroopan unionin tilastoja, niin me puhumme vain yhdestä prosentista kansallisia päätöksiä, joita tällä tavalla tehdään. Tämä aiheuttaa valtavaa kiistaa ja hallaa, jos puhumme vain yhdestä prosentista määräyksiä. Onpa sitten kyse Saksan parlamentista tai Espanjan parlamentista on luotu tällaisia ilmoitushälytysjärjestelmiä silloin, kun mahdollinen rikkomus voisi syntyä. Parlamentilla luonnollisesti on kuitenkin oikeus säätää lakia. Tämä on herkkä kysymys. Me olemme kaikki poliittisista periaatteista samaa mieltä, mutta ajatus siitä, että Euroopan komissio voi ikään kuin halvaannuttaa päätöksenteon, päätöksentekoprosessin vain sen takia, että se katsoo, että näin palveludirektiivin määräyksiä voitaisiin rikkoa. Tätä me emme voi hyväksyä. Sen tulee tapahtua sitten vasta jälkikäteen. Kaksi artiklaa siis ovat ongelmallisia. Muutoin on ollut aika helppoa päästä kompromisseihin. Suuria ongelmia kompromissien aikaansaamisessa ovat vain artiklat 6 ja 7. Meillä vielä on toki jonkin verran aikaa, mutta näissä kohdin ongelmat ovat. Emme voi vielä saada kompromissia tässä tilanteessa valmiiksi. EPP, we have a uh, Kiitoksia. Siponik seuraavana EPPstä varjoesittelijänä. Really. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää esittelijää sitä, että olen eteenpäin näitä asioita ja voin vahvistaa sen, mitä hän sanoi, että tämä oli hyvin hedelmällistä keskustelua kokouksessa ja että eteenpäin mennään on hienoa, että ollaan päästy sopimukseen tietyistä artikloista, erityisesti kolme artikla, joka puhuu ilmoitusvelvollisuudesta, artikla 5, joka puhuu konsultoinnista ja kahdeksan artikla tiedot yle, ihmis, kuusi artiklaa, joka käsittelee näitä hälytyksiä. Tämä on hyvin tärkeä ja kuten ymmärsin eilen, niin sovimme myös siitä, että tämä kolmen kuukauden odotteluaika pitää julistaa sen jälkeen, kun konsultointi on suljettu, jos on syytä hälytykseen. Tämä on tärkeää ja vieläkin tärkeämpää on artikla 7, koska jos halutaan saavuttaa muutos, niin pitää puhua soveltamisalasta. Ja meidän kantamme on, että meidän tulee laajentaa komission päätöksentekovaltuukset koko soveltamisalaan tässä direktiivissä ja päätöksen teko parantaisi vuoropuhelua jäsenvaltion ja komission kanssa näistä toimenpiteistä, joissa komissio on huol- tai siis kun komissio on huolissaan, että palveludirektiivi tulee noudatuksi, joten tämä on todennäköisesti tärkein osa tätä lainsäädäntöä. Ja tulevina päivinä meidän pitää löytää yhteinen kanta. EPPn kanta on, että haluaisimme nähdä suurta muutosta ja enemmän päätöksentekovaltuuksia komissiolle. Kiitos. Thank you very much for... Kiitoksia. Sitten Dan Dalton äh, ECRstä. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan kuten esittelijä sanoi, kyseessä on hyvin arkaluontoinen asia. Olemme pyrkineet käsittelemään tätä muiden kuin tullimaksuja koskevia, koskevia maksuja koskevassa raportissa. Ja Yhtenäismarkkinat ovat jatkuvasti uhattuina. Jatkuvasti tulee kansallisista tai alueellisista parlamentista tulee ehdotuksia, jotka mahdollisesti rikkovat tätä palveludirektiiviä vastaan. Meidän täytyy suojella sitä. Samalla täytyy kuitenkin välttää asioiden kehittyminen rangaistusprosesseihin asti aina kun voidaan. Eli meidän puolelta kysymys ei ole siitä, että halvaannutetaan kansallisia hallituksia, vaan sitä, että palveludirektiiviä noudatetaan kaikkialla Euroopassa – omassa jäsenvaltiossa olen juuri saanut kokea sen, miten tärkeää on, että kaikilla tämä menisi oikein, koska emme halua, että ihmiset sanoo, että luovutan koko yhtenäismarkkina-alueella toimimisen, koska on vaikeampaa mennä toiseen EU-jäsenvaltioon toimimaan kuin EUn ulkopuolelle. Ja tähänhän komissio pyrkii puuttumaan. Me tuemme komission lähestymistapaa tässä suhteessa. Nämä nimenomaiset kompromissit, artikla 3, varsinkin. Me haluaisimme, että artikla 6.2 sisällytettäisiin tähän, jota varmistetaan siitä, että tällaisen hälytyksen huomion ottaminen tulee aina tehtyä. Miksi tulisi kärsiä seurauksista artiklan 3.4 puitteissa siitä syystä, että ei ole onnistunut tiedottamaan jostain, mutta ei sitten joudu kärsimään seurauksista silloin, kun hälytys on ollut ja komissio sanoo, että on tehty aika vakava rikkomus, eli ei ole noudatettu palveludirektiiviä. Tätä pitää katsoa ja saada se ehdottomasti oikein. Artiklat 6. Hälytysaika. Emme voi tukea sitä tämänhetkisessä muodossaan, koska me haluamme me saada tämän kolmen kuukauden aikajakson sisällytettyä. Tässä ollaan käsittääkseni menossa lähemmäs yhteisymmärrystä. Ja artiklassa 7 haluaisin, että säilytettäisiin tämä yhden päätöksen menettely sen sijaan, että meillä olisi ensisuositus ja sen jälkeen päätösprosessi. Se kattaisi kaikki mm, se, mitä on tuossa artiklassa 225, äh, anteeksi, tarkistus 225 sanottu, jonka olen esittänyt. Ja sana vaatii vaihdettaisiin sanan pyytää. Komissio ei ole tehnyt vielä tässä suhteessa päätössä, mutta se käyttää omaa valtaansa ja rinnastaa nämä ilmoitetut menettelyt eri jäsenvaltioiden kanssa. Tavoitteena on tässä se, että saadaan enemmän selvyyttä juridisiin velvoitteisiin, joita komissiolla on. Ja loppujen lopuksi soveltamisalasta mielestäni on tärkeää säilyttää mahdollisimman laaja soveltamisala, jotta voidaan saada aikaiseksi johdonmukaisempi ilmoitusmenettely. Tämän tulisi kattaa myös uudet muutetut menettelyt, samoin kuin palvelun tarjoamisen vapaus sellaisena kuin se on tuolla palveludirektiivissä. Kiitän esittelijä tehdystä työstä. Toivottavasti ei ole liian kaukana lopputuloksesta ja voidaan päästä sopimukseen tästä piakkoin. Kiitos. Puheenjohtaja, kiitos tämän Alde Kajakalla seuraavana. Uh, thank you. And, uh, Kiitos. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää tehdystä työstä tähän asti. Mitä tulee kompromisseihin, työ on ollut hyvin rakentavaa tähän asti. Useimmat artiklat, no kun ja on sovittu perusperiaatteista, mutta kuitenkin on asioita, joita pitää selventää Jordanosan kappaleissa sekä on tiettyjä artikloita, joissa meillä on mielipideeroja ensinnäkin. No EPP ja ECRkin mainitsivat tämän nämä nämä standstill-lausekkeet 6.2 artiklassa, jossa odotamme innolla uusia ehdotuksia esittelijältä Meille on hyvin tärkeää, että tuo kolmen kuukauden ajanjakso säilytetään näissä stanssilausekkeissa, sillä tavoitteenahan tässä on puuttua näihin mahdollisiin konflikteihin kansallisten sääntöjen ja palvelutirektiivin välillä niin aikaisin kuin mahdollista. Ja kuten Dan Daltonkin sanoi, niin tässä ei ole kyse rikkomusmenettelystä, vaan siitä, että vältetään tilanne, jossa jäsenvaltion toimet saattaisivat olla palveludirektiivin vastaisia, joten tavoite olisi välttää tällaiset tilanteet. Sen vuoksi no, aina on paljon hankalampaa kääntää asiat taaksepäin, sillä jos lait on jo hyväksytty, niin sitten kaikki ihmiset, jotka saavat oikeuksia, niin sanovat, että no, oikeusvarmuus ja että haastavat, vievät maaset oikeuden eteen, joten Kelloa ei voi kääntää taaksepäin ilman, että vahingoitetaan jäsenvaltioita myös, joten meidän tavoitteen pitäisi olla se, että yritetään välttää nämä tilanteet ennalta, ettei ne, ne astu voimaan tuolla tapaa. Ja on paljon helpompi muuttaa näitä sääntöluonnoksia kuin varsinaisia sääntöjä, joista on jo sovittuja, jotka on jopa täytäntöön. Toiseksi artikla 7 ryhmämme näkee tämän niin, että palveludirektiivi ja voidaan panna täytäntöön todellisesti vain, jos kaikki direktiivirikkomukset, jos niihin voidaan puuttua tehokkaasti ja selvästi. Jakolinjojen luominen päätösten suosituksen välillä on askel väärään suuntaan meistä. Viesti, jota se lähettää, on se, että jos se ei noudateta tiettyjä osia palveludirektiiviä, on vähemmän ongelmallista kuin se, ettei noudateta muita sääntöjä, mutta sisämarkkinavaliokunnassa meidän pitäisi taistella sisämarkkinoiden toimimisen puolesta. Eikö se ole niin, että luodaan lisätaakkaa tai hierarkiaa palveluiden välillä? Ei siis sanoa, että mitkä esteet ovat huonoja tai vähemmän huonoja. Kaikki markkinoiden esteet eh, ovat eh, huonoja. Joten toivon, että löydämme yhteisen kannan, emmekä ole kaukana maaliin pääsystä, joten kiitos. much. Um, Dennis Young is not here. Kiitoksia. Dennis Young ei ole paikalla. Julia Reda, haluatko sanoa jotain again I would like to... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin pahoitella Soltasin puolesta. Hän on varjoesittelijänä monissa tämän päivän aiheista, mutta hän on nyt muissa valiokunnissa. Soltas haluaisi ensinnäkin kiittää esittelijää Gutierrez Prietoa todella erinomaista työstä, jota on tähän mennessä tässä aiheessa tehty, ja oikein hyvästä yhteistyöstä muiden varjoesittelijöiden kanssa. Soltasin mielestä kompromissitarkistukset ovat hyviä tällaisenaan ja vihreät ei, eivät halua tehdä huomattavia muutoksia enää tässä vaiheessa. Eilen varjokokouksessa keskusteltiin kompromissista artiklaan 7. Siinä hän haluaisi, että suositus pysyisi tekstissä. Tämä on ryhmällemme oleellista ja Soltes on esittelijän kanssa täysin samaa mieltä. Soltes katsoo lisäksi, että on tärkeää ottaa huomioon EPEN oikeus, oikeudellisen yksikön kanta. Se on todennut, että kompromissi on jo tämän hetkisessä muotoilussa toimivaltuuksien mukainen. Toivottavasti tältä pohjalta kompromissi löytyy. Sitten kompromissi artiklan kahdeksan. Pidämme muotoilusta tällaisenaan, mutta kompromissin hengessä olemme valmiita johdatus on kappaleeseen sisällyttämään lisää perusteluja, joita EPV, ALDE ja ECR ovat ehdottaneet. Muutoin emme halua, että artiklassa 8 tekstiä muutettaisiin tämän enempää. Sitten kompromissiartiklaan 6. Haluamme pitää sen ennaltaan ja tuemme esittelijän kantaa. Emme katso, että on tarpeellista äh, lisätä tätä kolmen kuukauden kautta, jota EPP-varjoesittelijä eilen ehdotti. Varjokokouksessa todettiin, että muut kompromissit sopivat hyvin meille ja haluaisimme kiittää teitä hyvästä yhteistyöstä. Kiitos. Thank you uh, very much. And then... Kiitoksia. Ja, Markus, ole hyvä. Kiitos. Olen arvostanut esittelijän pyrkimystä päästä kompromissiin tietyissä poliittisissa kysymyksissä, jotta tekstin johdonmukaisuus säilyisi suhteessa äh, perussopimukseen. Tätähän hän osaltaan selitti. Meillä on teksti, joka ei mielestämme mahdollista sitä, että tällä alalla toimitaan. Komissiolla on mahdollisuus toimia ja jäsenvaltioilla on omat toimivaltuutensa. Meillä on palveludirektiivi, se on aiheuttanut jo erilaisia ongelmia erityisesti Italiassa. Viittaan tässä aivan erityisesti artiklaan 7. Se on meille kriittisimmän tärkeä. Oikeastaan komissio tässä korvaa tuomioistuimen roolin, kun se päättää asioista, tekee päätöksiä Nämä ovat sitovia päätöksiä suhteessa jäsenvaltioon, paikalliseen hallintoon, kuntiin ja alueisiin. Nämä päätökset ovat sellaisia, että esimerkiksi hallinnollisia päätöksiä tai lainsäädäntöä niillä pyritään kumoamaan. Kompromissikin tavallaan rajoittaa tilannetta niin, että puututtaisiin vain vakavimpiin rikkomuksiin. Mutta tässähän perusongelmana on se, että tämä toimivaltuus ylittää komission, komissiolle annetut toimivaltuudet. Jos komissio katsoo, että jäsenvaltio ei ole toiminut korrektisti, niin sitten täytyy antaa suositus, joka ei ole sitova luonteeltaan. Päätöshän on sitova. Päätös on sellainen sana, jonka olemme halunneet tästä koko tekstistä pois Jos jäsenvaltio ei sitten täytä vaatimuksia, niin meillähän on jo väline käytössämme, nimenomaan rikkomusmenettely, joka löytyy perustamissopimuksestakin. Sitten meille toinen tärkeä kysymys on kohta 5 artiklassa 3. Me olemme ehdottaneet, että todistustaakka käännettäisiin, mutta se on säilytetty tässä kompromississa. Meidän mielestämme jäsenvaltiot ja paikallishallinto ei voi olla se taho, niillähän ei monestikaan ole rakenteita ja resursseja, jotka joutuvat osoittamaan, että ei ole vähemmän rajoittavia mahdollisia toimia. Eli tästä koituu hallinnollista taakkaa. Komission pitäisi yksityiskohtaisesti joutua selittämään, miten tämä kansallinen normi ei ole vaatimusten mukainen suhtaudumme hyvin kriittisesti niihin toimivaltuuksiin, joita haluttaisiin antaa Euroopan komissiolle suhteessa jäsenvaltioihin ja paikallishallintoon. Tämä on hyvin herkkä alue erityisesti palveludirektiivin osalta. Tällä tavalla mielestämme vaarana on se, että toimivaltuuksia, niiden jakoa heikennetään. Jokaisessa oikeusvaltiossa tämä on hyvin tärkeä kysymys. Tästä syntyy myös ristiriitaa toisaalta jäsenvaltioiden ja instituutioiden välille. E, todellakaan tällä hetkellä tällaista ristiriitaa ei tarvita, kun otamme huomioon, miten vaikeassa tilanteessa Euroopan unioni on. Kiitos. Thank you very much. Is there any other member who wishes to... Kiitoksia. Onko muita jäseniä? Kiitos puheenjohtaja. Seurasin nyt keskustelua ja mielestäni me olemme hyvin rakentavalla tiellä, mitä tulee viimeisiin kohtaan tai asiaan jo täällä vielä ratkaistu täysin. Sen takia haluaisin omalta osaltani sanoa tähän vielä jotain. No kuitenkin olisin ensin kiittäistelijä ja varsittelijöitä tähän astisesta työstä. Tietysti pitää tarki- varmistaa, että jäsenvaltiot näkevät tämän myös arkaluontoisena aiheena, mutta no se, että jäsenvaltiot ovat sopimuksesta neuvotteilleet demokraattisesti ja näin ollen antaneet vastuun palveludirektiiviin ja muiden perusoikeuksien noudattamisesta. No siis tämä on annettu komissiolle tämä valta. Tämä johtaa siihen, että se mitä nyt keskustellaan, sen pitäisi olla olemassa jo, eli että jäsenvaltiot komissiolle nopeasti antavat tietoja laeista, josta on säädelty palvelupauden ja palveludirektiivin mukaisesti sen takia minusta on niin, että me pitäisi yrittää varmistaa, että loppujen lopuksi on se tulos. Ja no, tästä kaikki ovat samaa mieltä, että kun jäsenvaltiot pohtivat toimenpiteitä tai haluavat, että nuo toimenpiteet, no jos komissio näkee, että siinä on semmoisen rikkomus vastaan, että nuo toimenpiteet sitten, niitä ei voida panna täytäntöön, kunnes tuomioistuin kun tuomioistuin on tehnyt päätöksen asiasta. Valitettavasti menettely tuomioistuimessa on hyvin raskas sen takia. No, se ei sovellu tällaiseen aiheeseen, sillä perusmuksessa itsessään on hyvin pitkät määräajat määritelty sen takia. Jäsenvaltioiden intresseissä olisi mahdollisimman pian saada parannusta aikaan, jotta päästään nopeampaan menettelyyn, jotta oikeusvarmuus syntyy nopeasti, mutta varmasti sitä, että jäsenvaltiot ovat suvereneja minusta se ei vakuuta sillä tuo suvereniteetti. Sen jäsenvaltiot ovat antaneet EU-perussopimuksessa pois. Sen takia olisi minusta hienoa, jos saisimme tästä yhteisen kannan. Loppujen lopuksi riitä siitä, josko toimenpiteet ovat päätämättömiä komission päätöksen jälkeen tai eikö niitä voi vaan panna täytäntöön. No minusta tämä ei ole niin ratkaiseva ero, jos sovimme siitä, että loppujen lopuksi joka tapauksessa jäsenvaltioiden pitää odottaa ennen kuin tuo asia pannaan täytäntöön, niin siitä on varmasti yhtenäisiä. Nyt tuo dogmaattinen riita pitää vain ratkaista. Toivon, että onnistumme löytämään kompromissin, joka asettaa sen toimikeskinen, että sisämarkkinat toimivat paremmin. Ja ehkä vielä loppukommentti tähän. Minun vaikutelmani on siitä, että monet kollegat pelkäävät sitä, että komissio tässä liberalisoi toimintaa yrittää siten, että jäsenvaltioiden sääntelyä rajoittaa. No minusta tämä ei voi olla tavoite, jos asiat ovat oikeasuhtaisia ja järkeviä, niin silloin myös jatkossa ne pitää tulla hyväksytyksi. Ja komissiollekin tämä lienee selvää, mutta ongelma nyt on se, että komissio ei voi usein tarkistaa, että mikä on oikeasuhtaista ja järkevää, koska se ei tiedä, mitä suunnitellaan. Tämä on varmasti täytäntö sen takia komissio pitäisi myös antaa viestiä siitä, että tässä ei ole kyse siitä, että halutaan nyt sääntelyä rajata, vaan se haluaa huolehtia siitä, että tuo sääntely, jota jäsenvaltiot hyväksyvät, on sisämarkkinoiden sääntöjen mukaista. Kiitos. Thank you very much, and then uh, Virginie. Kiitoksia. Virginie Rosier, seuraava. Euh, Kiitoksia. Haluaisin kiittää tehdystä vaikeasta työstä. Kyseessä on ehdotus, joka on aiheuttanut paljon kysymyksiä ja tämän työn avulla sitä on kyetty huomattavasti parantamaan ja haluaisin todella kiittää siitä. Uskoakseni kuitenkin tässä on kysymyksiä, jotka heräävät lainsäätäjänä ja, ja demokratian edustajana, kun tarkastellaan komission ehdotusta. Tärkeitä kysymyksiä, periaatteellisia sellaisia, eurooppalainen toimeenpaneva taho, millä tavalla se pystyy määräämään näitä säännöksiä kansallisen lainsäätäjän täytettäväksi. Hyvin usein kansalliset päätöksentekijät joutuvat tässä välikäteen ja komission täytyisi tarkastella sitä, mikä lainsäädäntöehdotus on kyseessä ja minkälainen sensuurin mahdollisuus sille kehittyy haluaisin, että komissio selventäisi meille sitä, jos on näin paljon ongelmia, niin miksi se ei tunne tätä ilmoitusmenettelyä riittävän hyvin? Onko se, että ei käännytä tuomioistuimen puoleen ja sieltä päätös? Onko se tapa poiketa velvollisuudesta perustella omaa päätöstä? Ja kun puhutaan vallan kolmijaosta, niin minun mielestäni me tarvitsemme tasapainon syvällisiä muutoksia eurooppalaisessa demokratiassa ja minusta meidän täytyy olla erittäin huolellisia tässä kohdassa. Ja esittelen saa kyllä kaiken tukeni tässä menettelyssä. Puheenjohtaja, kiitoksia. Ja nyt antaisinkin sitten Gutierrez Prietolle esittelijälle vielä uudelleen puheenvuoron. Yes. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille kommenteista Kommentit ovat rakentavia, mutta osoittavat kyllä, missä ongelma piilee. Vielä kerran totean, että me olemme tavoitteesta samaa mieltä, mutta on tiettyjä puheenvuoroja, jotka nimenomaisesti nostavat esille sen ongelman, ongelmatiikan, joka tähän kysymykseen liittyy. Kallas mainitsi, että ongelmia pitäisi välttää jo etukäteen. Siinä onkin villakoiran ydin. Miten tässä onnistumme ennen kuin lainsäädäntömenettelyssä äänestetään laista. Kyseessähän on vain siis lakiehdotus. Kyse on lainsäädäntövallasta. Komission ehdotukset usein ovat sellaisia, että ehdotus on aivan erilainen kuin sitten lopputulos, kun menettely on käyty loppuun. Jos sanotaan, että ei voida muuttaa tai hyväksyä kansallisessa parlamentissa lakia, niin en minä tätä ymmärrä. Eihän sillä ole vaikutusta ennen kuin laki on hyväksytty ja sitä täytäntöön pannaan. Toiset ryhmät, aivan niin kuin Kallaskin hyvin selkeästi totesi, täytyy välttää sitä, ettei asioita ikään kuin <clears throat> lukkoon lyödä etukäteen. On toimittava, jos rikkomus tapahtuu ja kun menettely on edennyt siihen vaiheeseen, kun on oikea hetki toimia. Haluammeko me todella sellaisen mallin, jossa täytäntöönpanovalta määrittelee mallin? Emme, emme me puhu mistään peruuttamattomasta tilanteesta. Kyllähän tuomioistuin voi ryhtyä toimiin voi olla, että perustetaan uusi järjestelmä, jossa on tällainen standstill-kausi, pidättyminen uusi toimenpiteistä. Komissio voi katsoa, että on rikottu palveludirektiiviä äh, silloin, kun sitä on hyväksytty kansallisissa parlamenteissa. Voisi olla jonkinlainen äh, standstill-kausi. Eihän tämä ole mikään peruuttamaton toimi. Ei pidä suostua siihen, että astumme ansaan. Kuka voi estää kansallista parlamenttia äänestämästä ja milloin? Siitähän tässä on kyse viime kädessä. Meillä on kansallisia puolueita, yrityksiä, yritysten etujärjestöjä. He eivät tätä ymmärrä. Sitten emme voisi palveludirektiivin puitteissa tai Euroopan unionin kompetenssien puitteissa asioista keskustella. meillähän on tässä kyseessä direktiivi. Jos halutaan suoraa vaikuttavuutta, niin sitten täytyy ottaa asetus, mutta tämä on direktiivi ja jäsenvaltiot voivat puitteita kehittää. Tässä järjestelmässä me toimimme ikään kuin direktiivi olisikin asetus, jota sovelletaan suoraan. Me sanomme nyt, että ei. Palveludirektiivin puitteissa me annamme Euroopan komissiolle valtuudet estää parlamentin eh, toiminta, äänestäminen ikään kuin kyseessä olisi asetus. Tämä keskustelu hieman vie meidät harha teille. Me kaikki olemme samaa mieltä tavoitteista. Se pitää paikkansa ja olemme samaa mieltä siitä, että tätä ilmoitusmenettelyä täytyy parantaa. Sitten artiklat 6 ja 7 ja kommentit niistä. Emme me voi hyväksyä tällaista tilannetta juurikin niistä syistä, jotka aiemmin kuvailin. Me emme voi olla sitä mieltä, että jo ennalta ryhdytään tällaisiin estotoimiin. Minun ryhmässäni me olemme aina olleet sillä kannalla, että äh, tukisimme asetusta. Me katsomme, että Euroopan politiikka on oikea taso toimia, mutta sitten on henkilöitä, tahoja, jotka eivät halua asetuksia ja mieluummin haluaisivat äh, direktiivejä, jotta jäsenvaltioille annettaisiin vapaat kädet. Nyt he kääntävätkin takkinsa ja haluavat äh, estää meitä toimimasta. Ja näin koko järjestelmä ikään kuin halvautuu. Luonnollisesti meidän on keskusteltava tästä, mutta kyllä on tiettyjä seikkoja, joissa tämä esittelijä ei voi tuumaakaan tinkiä. Meillä on oikeudellisen yksikön kannanotto parlamentista, jossa todetaan, että tässä mennään liian pitkälle. No sitten EPPn kompromissi, ehdotus artiklassa 7. Parlamentin oikeudellinen yksikkö on todennut, että Jopa kompromissiehdotuskin on todellakin sen rajalla, mitä voimme sallia. Jos oikeudellinen yksikkö toteaa näin, niin miten me sitten voimme jatkaa tällä, tällä tiellä, tällä kannalla? Minä mielelläni jatkan työtä, yhteistyötä, mutta jos me emme voi olla tästä samaa mieltä, niin sitten täytyy äänestää alkuperäisestä ehdotuksesta ja tarkistuksesta. On monia aivan peruskysymyksiä, jotka ovat poliittisia luonteeltaan ja on tiettyjä kannanottoja, joita minä en voi puolustaa. En voi hyväksyä sitä, että parlamenttia estettäisiin äänestämästä. En voi tällaista kantaa puolustaa. Uh, Kiitoksia. <clears throat> Kuten esittelijä huomautti, imkoissa on äänestys 21.11. äänestys. Kiitoksia siis kovasti. Näin voimme siirtyä viimeiseen kohtaan. Ei, ei viimeiseen. Toiseksi viimeiseen kohtaan aamulla. Ja nyt meillä on komission esitys sen äskettäin antamasta tiedonannosta EUn elintarvike- ja kuluttajasuojalainsäädännön soveltamisesta, jolla puututaan elintarvikkeiden laatueroihin. Komission muistio sisältää suuntaviivat, joiden avulla helpotetaan EU-elintarvike- ja kuluttajasuojalainsäädännön soveltamisen helpottamista – yleinen elintarvikelakiehdotus ja epäoikeudenmukaiset kauppakäytännöt, kauppakäytäntöjä koskeva lainsäädäntö sisältyy tähän pakettiin. Fonseca Murillo, joka on Just pääosaston varapääjohtaja. Olkaa hyvä. Buenos días. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Uh, let me be clear on this issue of dual quality food. Uh. Haluan tehdä selväksi sen, että Euroopan unionin tasolla nyt kiinnitetään huomiota elintarvikkeiden laatuun. Kymmenen jäsenvaltiota tekee nyt kokeita näistä niin sanotuista erilaatuista elintarvikkeista. Ne ovat poliittisen ohjelmamme keskiössä ja puheenjohtaja Juncker on selkeästi sanonut tässä parlamentissa pitämässään puheessa, tasa-arvoisessa unionissa ei voi olla toisluokkalaisia. Se Se selventää sitä, mikä meidän lähestymistapamme on. Eli kaikilla eurooppalaisilla täytyy olla käytössä samanlaatuiset korkealaatuiset tuotteet ja heidän tulee saada nauttia samanveroisesti yhtenäismarkkinoiden edusta. Yksi asia on yritysten oikeus saada mukauttaa tuotteitaan paremmin paikallisiin makutottumuksiin, mutta toinen on se, että harhaanjohdetaan kuluttajia esittelemällä eriarvoiset tuotteet samankaltaisissa pakkauksissa. Komissio on ryhtynyt toimenpiteisiin tämän ongelman ratkaisemiseksi ja se keskittyy ensinnäkin elintarvikkeisiin. Meillä on kaksi osiota tässä vuoropuhelu teollisuuden kanssa ja sitten käytännön askeleet, joiden avulla vastuussa olevat kansalliset viranomaiset voidaan valtuuttaa toimimaan. Olemassa oleva lainsäädäntö on riittävää ongelman ratkaisemiseksi, niin kansalliset viranomaiset kuitenkin tarvitsevat tukea ja riittäviä työkaluja, jotta nämä voivat olla sellaisessa asemassa, että voivat ryhtyä tutkimaan ja ryhtyä toimenpiteisiin niitä vastaan, jotka rikkovat eurooppalaista lainsäädäntöä jotta voidaan edesauttaa kansallisia viranomaisia tunnustamaan mahdollisia laittomia käytäntöjä. Tässä suhteessa komissio 26.9. hyväksyi tiedonannon, jossa annetaan suuntaviivoja ja se tarjoaa luettelon ja selvittää niitä vaatimuksia, jotka kohdistuvat Euroopan elintarvike- ja kuluttajasuojalainsäädäntöön, johon viranomaisten täytyy viitata silloin, kun nämä toteavat markkinoilla olevan tällaisia mahdollisesti kahdenlaisia tuotteita. Tietysti tuotteita voidaan mukauttaa paikallisen makutottumuksen mukaan, mutta nämä erot täytyvät olla ymmärrettäviä kuluttajille. Heitä ei saa harhaan johtaa uskomaan, että tuotteet ovat samat kuin kaikkialla yhtenäismarkkinoilla, kun näin ei ole. Pakkausten täytyy sisältää kaikki olennainen tieto, jota kuluttajat tarvitsevat tehdäkseen valintansa. Varsinkin elintarviketieto lainsäädäntö vaatii sitä, että kuluttajille annetaan oikeuden oikeaa ja rehellistä tietoa elintarvikkeista. Ja tämän kaltaisia sääntöjä noudatetaan melko hyvin. Tästä riippumatta, vaikka Euroopan unionin lainsäädäntöä noudatetaan, ollaan huolissaan silloin, kun identtisesti brändätyt tuotteet markkinoidaan tavalla, jolla mahdollisesti on harhaanjohtavia vaikutuksia. Elintarvikealainen toimijoiden ei tulisi siitä syystä välittää kuluttajille sellaista vaikutelmaa, että tuotteet, jotka on kääritty samankaltaisiin pakkauksiin, ovat laadultaan samankaltaisia, jos näin todellisuudessa ei ole. Koska tutkimukset brändiuskollisuudesta osoittavat, että brändi usein merkitsisi jatkuvaa samantasoista laatua. Kuluttajat yleisesti ottaen olettavat brändattujen tuotteiden olevan samankaltaisia laadultaan riippumatta ostopaikasta. Tämän seurauksena kuluttajat voivat perustellusti odottaa, että elintarvikealan toimijat informoivat heitä silloin, jos tuotteen jotain tärkeää ominaisuutta muutetaan. Näin ollen voi syntyä tilanteita, joissa kuluttaja johdetaan harhaan, vaikka lainsäädäntö on täysin noudatettu. Ja tässä nimenomaan tämä lainsäädäntö toimii täydentävänä. Tiedonanto antaa vihjeitä myös viranomaisille sen suhteen, mitä näiden tulisi tutkia silloin, kun epäilevät, että tämänkaltaisia harhaanjohtavia käytäntöjä on vallalla. Se ei kuitenkaan tarjoa menettelyä, millä tavalla voidaan määritellä se, että onko tuote, jota myydään yhdessä jäsenvaltiossa, parempilaatuinen kuin toisessa jäsenvaltiossa myytävä. Kysymys on pelkästään siitä, että kunnioitetaan kuluttajien odotuksia, jotka yleisesti heijastelevat sitä, että se millä tavalla tuotetta markkinoina vaikuttaa kuluttajien käyttäytymiseen. Mutta kuten aiemmin selvitetty, tämä suositus ei ole ainoa toiminto, johon komissio on ryhtynyt ratkaistakseen tämän laatuorokysymyksen. Tämän lisäksi komissio tarjoaa rahoitusta ainakin miljoonan edestä, joiden avulla voitaisiin kehittää ja panna harmonisoitu testausmenettely komission koordinoidun yhteisen tutkimuskeskuksen alaisuuteen. Toinen miljoona tarjotaan jäsenvaltioille, jotta nämä voivat tehdä lisätutkimuksia ja kehittää kansallisten viranomaisten täytäntöönpanokapasiteettia. Haluan myös kertoa, että komissio aikoo edelleen olla aktiivisesti mukana kyseisen toimialan kanssa. Komissio aikoo myös olla mukana kahden päivän kuluttua komissaarien Jurovan ja Androkaittisen kanssa korkean tason aikoo olla Slovakian ja Tsekin pääministerien järjestämässä huippukokouksessa Bratislavassa ja kaikki oleelliset toimijat ovat mukana keskustelemassa laatueroista elintarvikkeissa. Mielelläni vastaan kysymyksiin. Thank you very much. Uh... Puheenjohtaja, kiitoksia. Edustaja Stilanova ensiksi halusi käyttää puheenvuoroa, olkaa hyvä. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission edustajalle tästä lyöstä esityksestä. Minua kiinnostaa kovastikin elintarvikkeiden laatuerot olen nyt toisella niin jo kestämisen näitä aiheita, että on hienoa, että nyt asiat etenevät myös komissiossa ja pidän hyvänä puheenjohtaja Junckerin unionin tilaa koskeva puhetta, jossa hän sanoi, että ei pitäisi olla kakkosluokan kansalaisia EU:ssa ja me tarvitsemme erityisvälineitä, joilla voidaan puuttua elintarvikkeiden laatueroihin. Minusta näiden testien jälkeen, no on mainittu, että ne on tehty kymmenessä jäsenvaltiossa, meillä on tuloksia seitsemästä jäsenvaltiosta nyt, ja minusta oli elintarvikkeessa laatueroja tai ei, niin nyt on kuitenkin selvää, että totuskinpa no kukaan enää epäilee tämän ongelman olemassaoloa, mutta edelleenkin kysymys kuuluu, mitä sen kanssa pitäisi tehdä, Suoraan sanottuna en ole vakuuttunut sitä, että asiakirja, jonka komissio esitteli, on se, mitä Euroopan parlamentti on odottanut vuodesta 2013 lähtien, kun kutsuimme komission tekemään EU-laajuisen testin erityisellä laatueroista. Muutama kommentti ja kysymys nyt. Ensinnäkin haluaisin puhua komission ilmoituksesta, joten ensimmäinen kysymykseni kuuluu, että mikä on oikeudellinen status täällä komission asiakirjalla ja suuntaviivoilla. Haluaisin kiinnittää huomionne toukokuuhun 2016, jolloin komissio julkaisi työskentelyasiakirjan, joka sisälsi suuntaviivaa, jolla voitaisiin puuttua epäreiluihin kauppakäytäntöihin. Siinä on erityisesti mainittu se, että elintarvikkeiden laatuerot eivät ole epäreilu kaupankäytäntödirektiiviin tarkoittamalla tavalla. Joten mitä on muuttunut viimeisen vuoden aikana suunnilleen? Mikä on saanut komission muuttamaan kansa on kysymykseni. Ja toinen kysymys vielä. Valvontaviranomaiset ja tuomioistuimet, onko heidän selvyyttä siitä, mikä on lainsäädännön sitova tulkinta? Ja toinen kysymykseni nyt liittyy elintarvikkeisiin, mutta tiettyjä vertailututkimuksia tehty, jotka osoittavat, että on merkittäviä eroja ei vain elintarvikkeissa, vaan myös lääkkeissä. Minä jätin kirjoisen kysymyksen komissiolle tästä. Haluaisin tietää, josko komission aloitteet liittyvät myös muihin tuotteisiin kuin elintarvikkeisiin. Ja komissio voisi tehdä jotakin näiden laatuerojen suhteen. Onko tässä toimenpiteitä tulossa. Asiakirjoita nyt esiteltiin, vaikuttaa kohdentuvan vain elintarvikkeisiin, entä muut tuotteet? Sitten muutama muu kysymys. Lisätestit saattaisi olla järkevä lähestymistapa, mutta vain jos valvontaviranomaiset niitä suorittavat. Näin ei ole käynyt nykykauden aikana, joten epäilenpä, että mitään tulee tapahtumaan jatkossakaan tämän kauden aikana, mutta uskon, että se johtaa siihen, että olisimme päättäväisyyttä ja intoa, jos hyväksyttäisiin CPC, joka täysistunto tulee hyväksymään marraskuussa. Ja yksi viimeinen kommentti vielä. Haluaisin tietää, onko tuo määrä, joka edustaja Jorva mainitsi, onko se yhteensopiva valikuntamme pilottihankkeen kanssa, jonka me jättäneet yhdessä muutaman kollegan kanssa. Ja vielä yksi viimeinen asia. Haluaisin vedota siihen, että laittaisin valiokuntaan mietintö. Se voisi olla merkittävä panos keskusteluihin. Kiitos. Thank you very much. Um... Kiitoksia. Näin. Valtakoordinaattorina Diita Sharanzova, äh, hyvä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluaisin kiittää varapääjohtajaa tästä esityksestä. Tämä on erittäin tärkeää sille maalle, josta tulen. Ja olen kovin ilahtunut siitä, että meillä on jälleen kerran tänä perjantaina mahdollisuus keskustella tästä asiasta. Huippukokouksessa, kuten mainitsitte, yhdenkään jäsenvaltion ei tulisi olla Euroopan roskakorina. Jotkut sanovat, että ihmiset olivat ihan tyytyväisenä syödä sitä, mitä heille tarjottiin ennen kuin tämä ongelma otettiin esille. Saattaa olla totta, mutta nyt kun pullohenki on päästetty pullosta ulos, niin sitä on vaikea tunkea sinne takaisin. Kansalaisemme tietävät nyt aivan hyvin, että jotkut saavat parempaa laatua elintarvikkeissa kuin toiset, riippumatta siitä, että kuvapaketissa on sama. Ja meidän täytyy näille ihmisille vastata, ja vastauksen täytyy tulla nopeasti. Se, että määritellään vaan uudelleen sopimusehdot ei ole riittävää. Mutta sitten kysymykseni, jota on kaksi. Ensinnäkin taustasta haluaisin kuulla lisäselvyyttä ongelmalaajuudesta. Eri jäsenvaltiot tekevät erilaisia tutkimuksia, vapaaehtoiset tekevät tutkimuksia, moni näistä on nähtävissä mediassa tai poliittisesti. Mutta mikä on eurooppalaisen markkinoilla oleva todellinen tilanne? Miten moni tavallisista tuotteista on markkinoilla? verrattuna näihin testattuihin ja niihin, joissa huijausta on. Tsekin tasavallassa tunnemme tämän ongelman erittäin hyvin, mutta kohdistavatko markkinoijat toimensa nimenomaan keskieurooppalaisiin kuluttajiin, vai onko tämä jotenkin laajempi pohjainenkin kysymys Euroopan unionissa? Puheenjohtaja, kiitoksia vihreistä. Julia Reda, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Puhun jälleen edustaja Soltesin nimissä. Hän on ollut aiheessa aktiivinen ja hänellä on huolia liittyen elintarvikkeiden laatueroihin. Niitä hän on käsitellyt jo aiemmin. Sisämarkkinoiden tulisi varmistaa, että samat standardit pätevät kaikissa 28 jäsenvaltiossa. Jos näin ei ole, niin hyväksyisimme syrjinnän ja tekopyhyyden, ja sitä me emme voi hyväksyä. Sisämarkkinoiden on perustuttava reiluun kilpailuun jos Itä- ja Länsi-Euroopassa jäsenvaltioissa on erilaisia äh, elintarvikkeita laadultaan, niin tämä on loukkaus. Kansalaisia kohdellaan idässä äh, huonompina kansalaisina ja tätä me emme voi hyväksyä. Ongelmaan on puututtava EU-tasolla, sitä ei voi enää jättää huomiotta. Valmistajien perustelut sille, että kyse on makueroista, ei ole hyväksyttävissä sille, että toisille markkinoille tuotetaan huonommin laatuisia tuotteita. Soltas haluaisi lisätä myös sen, että tilanteen, tilanteen kiireellinen analyysi tulisi toteuttaa riippumattoman kolmannen osapuolen, esimerkiksi Beukin toimesta, ja sitten komission tulisi ryhtyä tarvittaviin toimiin, jotta laatueroihin voitaisiin EU-ssa puuttua. Kiitos. Thank you very much. And then, uh, next on the... Kiitoksia seuraavana. Edustaja Borsan. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja, kollegat. Ensinnäkin on sanoa, että olen tyytyväinen siitä, että me keskustelemme tänään tästä aiheesta hieman konkreettisemmin. Kiitos komission edustajille, jotka mainitsivat puheenjohtaja Junckerin puheen unionin tilasta, koska hän mainitsi sen, ettei pitäisi suostua siihen, että olisi kakkosluokan EU-kansalaisia – näiden puheiden jälkeen on nyt aika toimia ja reagoida. Kyseiset suuntaviivat täytyy sanoa, että ne eivät ole tarpeeksi rohkaisevia. Minusta ne ovat jonkun laastari avohaavan päällä. Ensinnäkin niissä viitataan vain elintarvikkeisiin. Kroatiassa tutkin tilannetta ja se osoitti, että on paljon eroja esimerkiksi huhtiluoneiden välillä, joita voidaan ostaa Kroatiassa – ne eivät ole yhtä tehokkaita kuin ne, joita voidaan nostaa Saksassa. On äärimmäisen tärkeää puhua näistä esimerkeistä, sillä nuo esimerkit osoittavat, että on mahdotonta selittää kaikki paikallispreferenssein. Kuluttajat valittivat myös siitä tuommoiset eroja tuotteiden välillä, joita voidaan nostaa Itä- ja länsimarkkinoita, kun puhutaan kosmetiikasta, autoista, laitteista sun muista. Minusta on äärimmäisen tärkeää, että meillä on pilottihanke, johon kuuluvat myös uudistusaineet ja kosmetiikka. Lisäksi nuo suuntaviivat antavat suosituksia siitä, miten voidaan toimia olemassa olevissa oikeudellisissa kehyksissä, jos ne riittävät, niin, tai riittäisivät, niin ei olisi tätä ongelmaa. Tästä puhutaan siis siksi, että tuottajat tietysti oppivat tuottamaan tuotteitaan tavalla, että olisi mahdotonta saada jotenkin laitonta markkinoille – No, tämä osoittaa sen, että ne tietävät, miten toimia yksityiskohtaisesti, jotta he noudattavat olemassa olevia sääntöjä ja lakeja. Täytyy sanoa, että hyvin pian meidän tulee arvioida se, miten me suuntavivat, tai olivatko ne tarpeeksi tehokkaita, mutta en ole valitettavasti kovinkaan optimistinen – pian saamme varmasti päättelmät valiokunnassa siitä, että nuo suuntivat eivät riittäneet ja että meidän tulee muuttaa EU-lainsäädäntöä. Kiitos. Thank you very much. And then we have uh, Rosa Thun, please. Kiitoksia. Rosa Thun sitten seuraavana. Um, thank you, Mrs. Chair. Yeah, but... Kiitos puheenjohtaja. Käytän puolen kieltä. Rzeczywiście zgadzam się z koleżankami i kolegami. Niin. Olen täysin samaa mieltä kollegoiden kanssa, jotka totesivat, miten tyytyväisiä he ovat, että me käsittelemme elintarvikkeiden laatueroja. Korostaisin muutamaa seikkaa tässä vaiheessa. Tärkeää on se, että käytetään miljoona tutkimusmetodin kehittämiseen me käytämme näitä resursseja, jotta todella pääsisimme tavoitteeseen, jota kuluttajat edellyttävät. Sama tuote samassa paketissa. Ää, täytyy olla sellainen, että se on sisällöltään samanlainen kaikkialla EU-ssa. Meidän on käytettävä nämä varat hyvin. Euroopan parlamentin budjettivaliokunta hyväksyi pilottihankkeen, jota minä itse ehdotin Pilottihankkeessa kyse on nimenomaan tuotteiden laatu ja sen tutkiminen eri EUn jäsenvaltioissa. Meidän on harmonisoitava työtämme. Tietenkään päällekkäistä työtä ei pidä tehdä. Tässä pilottihankkeen mukana tulisi kehittää sellaista tutkimusmetodia, jota sitten voidaan noudattaa tutkimuskeskuksessa. Pilottihanke tulisi toteuttaa ensi vuoden aikana. Nythän Euroopan parlamentti sitä siis vielä kehittää. Tämän jälkeen hanketta täytyy laajentaa, jotta voidaan kattaa myös muita tuotteita, ei pelkästään elintarvikkeita. Kyseeseen tulevat esimerkiksi pesuaineet ja niin edelleen. Näkisin, että että komissiossa on kaksi pääosastoa, Justice ja toisaalta Grow, jotka asiaa hoitavat. Kahden pääosaston välinen yhteistyö varmasti toimii täydellisesti. No sitten uudet ohjeistukset jäsenvaltioille, joista kuulimme sivulla kolme. Todetaan, että komissio ei ole vielä toteuttanut tutkimusta. Onko teillä uutta tietoa, päivitettyä tietoa tästä kysymyksestä. Mitä mahdollisia seuraamuksia syntyy siitä, että tutkimusta ei tehdä? Thank you very much. And then Mr. Uh, Stefanik, please. Kiitoksia. Ja seuraavana edustaja Stefanik. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun slovakiksi. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin korostaa, että olen hyvin iloinen siitä, että käsittelemme nyt tätä aihetta. Tässä on huomattu tällaisia ongelmia ja silloin on hyvä, että on myös poliittista käsittelysyliä kuluttajat eivät ole tyytyväisiä siihen, että on laatueroja. Ja tämä on myös poliittinen ongelma. Se voi jopa johtaa siihen, että kansalaiset saavat sen vaikutelman, että he olisivat toisen luokan kansalaisia, ja se ei varmastikaan ole hyvä asia. Se tukee sitten populistisia suuntauksia, meidän pitää käsitellä näitä ongelmia, ja minä henkilökohtaisesti esimerkiksi olen yhtä mieltä komission kanssa siitä, ettei ole tarpeen, että kaikkia ongelmia yritän, pyritään hoitamaan hallinnollisin toimin. Tarvitaan tehokasta tietä, jotta näitä ongelmia voidaan ratkoa. Niin kuin aikaisemmat puhujat jo sanoivatkin, haluaisin itsekin sanoa, että tämä aihe ei liity vain elintarvikkeisiin, vaan myös muihin tuotteisiin, kuten kosmetiikka ja pesuaineet. Komissio voisi tässä estää suurempaa roolia, jos on parempaa tietojen vaihtoa kansallisten sääntelijöiden kanssa. Heillähän on tietoja saataville. Tässä näen liikkumavaraa toimia paremmin ja koordinoidenkin voidaan parantaa, voidaan myös asettaa sakkoja niille, jotka eivät nykysääntöjä kunnioita. Tämä toimivaltuus kuuluu kullekin jäsenvaltiolle, mutta kuitenkin eroja on, vaikka meillä on yhteismarkkinat. On myös muissakin kohtaa varaa parantaa esimerkiksi kuluttajajärjestöt, niitä pitäisi tukea. Se voisi olla tärkeä Nykyään kansalaiset ovat tässä tilanteessa, etteivät he voi ottaa kehenkään yhteyttä, jos haluavat saada lisää tietoa. Ja jos he haluavat, tai jos heillä olisi lisää tietoa, niin se olisi hyväksi heille. Ja nämä elimet ovat tärkeimpiä, tai ovat tärkeitä sen takia, että heitä pitää tukea. Näin voitaisiin saavuttaa hyviä tuloksia. No mitä tämä komissio? on sitä, että se käsittelee näitä ongelmia sekä elintarvikkeiden että myös muiden tuotteiden osalta. Sen pitäisi koordinoida toimintaa ja se voi kanssa ja asettaa sakkoja, jos sääntöjä ei kunnita. Kiitos. Kiitoksia. Edustaja Scheinfeld seuraavana. Dziękuję bardzo. Szanowna Pani Kiitoksia. Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ihan rehellisesti sanoen, Tämän asian käsittely osoittaa meidän puoleltamme erittäin korkean kulttuuritason. Minusta me Tässä on kyseessä ihan selkeä rikos, petos. Ja asia tulisi käsitellä nimenomaan tästä näkökulmasta katsoen. Meidän tulisi hyödyntää kaikkia niitä välineitä ja kaikkia niitä toimielimiä, jotka vastaavat tutkimuksista. Miksikö? Olen vapaiden markkinoiden kannalla melko liberaali ja uskon, että kaikki saavat myydä mitä haluavat, kunhan on halukkaita ostajia. Avoimuus ja tieto on kuitenkin oleellista. Mehän tiedämme erittäin hyvin, että meillä on jotain geneettisiä eroja eri mantereiden ihmisten välillä. Ja oma turvallisuutensa ja terveyden vuoksi meidän tulisi soveltaa esimerkiksi lääkkeissä eri aineita. Näin ollen esimerkiksi se lääke, jota myydään Euroopassa, vaikka kyseessä on periaatteessa sama, poikkeaa siitä, mitä myydään Aasiassa. Kuitenkin molemmissa tapauksissa on olemassa asiasta. On tieto ainesosista ja selkeästi on todettu, kuka voi käyttää kyseistä lääkettä ja kuka ei. Ja meidän tapauksessamme jotkut yritykset sanovat, väittävät samoja asioita samoista tuotteista eri maissa riippumatta niiden koostumuksesta. Sanovat, että Saksassa ja Ranskassa myytävät tuotteet ovat sisällöltään samat kuin Varsovan tai Bratislavan markkinoilla olevat. Näin voimme sanoa, että kyseessä on petos. Eikä kyse ole pelkästään eri ainesosista, vaan tiedonpuutteesta. Tiedonpuutte, joka merkitsee rikkomusta. Nyt markkinat ovat täynnä erilaisia tuotteita. Älkäämme puhuko lääkkeistä, vaan markkinat ovat täynnä tuotteita ja markkinat toimivat itsekseen – jos kuluttaja tietää, että hän voi ostaa unkarilaisen tuotteen, joka on laadultaan sama kuin saksalainen tuote, niin todennäköisesti kuluttaja ostaa unkarilaisen tuotteen. Tässä kuitenkin ehdotetaan, että saksalainen tuote on parempi. Hyvin usein tapahtuu, että kun tietty maa on köyhempi ja vähemmän kehittynyt, niin samat tuotteet ovat kalliimpia. Kuluttaja saa kuitenkin itse valita. Tietty tuote maksaa paljon vähemmän Lontoossa tai Berliinissä – mutta kuluttajalla on valinnanvapaus ja hän päättää ostavansa kalliin tuotteen omassa maassaan. Olemme saaneet kuulla elintarvikkeista, kosmetiikasta. Sama tapahtuu autoteollisuuden parissa. Kuluttaja ei tiedä, että hän ostaa huonopilaatuisen tuotteen. joten markkinasäännöt eivät tähän sovellu. Kuluttaja ei voi tehdä eh, tietoihin pohjautuvaa päätöstä, kun hän haluaa ostaa toisen tuotteen. Se on mielestäni pääongelma. Kiitoksia, sanoi puheenjohtaja Andreas Schwab. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin sanoa vielä muutama asian raja kansalaisen näkökulmasta. No, tässä ollaan nyt kahden vanhan jäsenvaltion rajalla. Saksassa kuluttajat ovat käyttäneet, tai siis tottuneet klooriin. Ranskassa puolestaan ammoniakki on totuttu liittämään puhtauteen. Sen takia Ranskassa monissa tuotteissa käytetään ammoniakkia, koska ranskalaiset tuotteet että sitten kotona tuoksuu puhtaalta ja Saksassa siis puhdistusaineessa käytetään enemmän klooria. No täytyy sanoa rehellisesti, että ikinä ei ole ollut keskustelua siitä, että me olisimme kakkosluokan koska meillä on klooria eikä ammoniakkia, ja se ei vaikuta mitenkään tuotteen laatuun. No, kyse on siitä, tai siis koostumukseen kyse siitä, että sisämarkkinaisen kautta halutaanko siitä nyt yhtenäinen tuoksu tai haju koko Eurooppaan, tai halutaanko sallia tietty moninaisuus. No, kyllä ymmärrän niitä kollegoita, jotka itä sanovat, että no, kun ostan merkkiä X, niin odotan, että se maistuu samalta kuin silloin lomalla toisessa maassa mutta sillä ei nyt vielä loukata EU-oikeutta, sillä tuo merkki ei vaadi kuluttajaluottamusta, vaan nuo, tuo sisällysaineluettelo ja ne tuotteet ovat siltä, että enemmistö tuotteista, niin että nämä ansioluettelot on tehty oikein, ne toimivat ihan oikein markkinoillakin. En halua tässä nyt puolustaa mustia lampaita, tiettyjä on yksi, varmasti yksittäistapauksia, mutta tämä liittyy vain pieniin tuoteryhmiin, jossa on väärinkäytöksiä, joita pitää torjua, mutta kysymys kuuluu nyt, että haluammeko tosiaankin, että Euroopan tasolla, EU-tasolla sovitaan, että merkki Van Bossöit sanotaanko kaikkialla Euroopassa, sen pitää maistua samalta, ja että kaikkialla Euroopassa kaiken pitää maksaa saman verran, että kaikkialla Euroopassa pitää olla sama sisältö, vai voidaanko kuluttajilta vaatia, että nuo merkitkin saavat ottaa huomioon alueelliset makutottumukset? En ole täysin varma, miten saamme tämän sovittua hyvin, mutta olen varma vain siitä, että jos saatan yhtenäiset maku ja sisällöt samalta mer- maut ja sisällöt samalta merkiltä koko Euroopassa, no se, olisi, se tulee seuraava keskustelu nimittäin se, että mis, miksi jossakin on kallistunut ja miksi yksi maku, joka tulee jostain valtiosta, on nyt yhtäkkiä, olisi yhtäkkiä sama kaikkialla jos tätä keskustelua käydään oikea-aikaisesti ja pohditaan, että miten toisaalta nuo sisällysluettelot tai sisällysluettelot annosluettelot otetaan huomioon kansalle, mutta myös EU-markkinoille ja samalla pidetään huolta siitä, että ei tämä lasta pesuveden mukana, niin sitten rakenteinen keskustelun tarpeen varoittaisin vain siitä, että uskotaan, että nyt sitten vain ajatellaan, että kaikilla merkillä pitää olla samat ainesosat. No, en usko, että sillä tehdään sisämarkkinoille palvelusta, sillä muissa valtioissa saattaa syntyä muita ongelmia. Ja sitten pitää aloittaa alusta. Sen takia kerrotaan innolla, mitä tämä tutkimus tuo ja että missä pitää toimia. Thank you very much. And then lastly we have... Kiitoksia edustaja Sulik viimeisenä. Äh, Kiitos. Jatkan suoraan siitä, mihin Schwab jäi keskustelussa ei ole kyse siitä, että kaikki tuotteet, niin pitäisi maistua samalta tai sisältää samoja asioita, eikä varsinkaan siitä, että kaiken pitäisi maksaa saman verran. Kyse on siitä, että kuluttajan pitäisi olla tietoja, eli kun käytetään ammoniakkia tuotteessa, niin sitten pakkauksessa pitäisi lukea ammoniakki. Ja jos samassa tuotteessa toisessa maassa on klooria, niin sitten pakkauksessa pitäisi lukea, että siinä on klooria. Edustaja Schwab, haluaisin kuulla teiltä mielelläni, että oletteko tässä samaa mieltä selvä. Kyllä tuo nyökkäys riittää, kiitos. No tämmöinen yhteinen kanta tässä valiokunnassa myös, että emme halua, että kuluttajia halutaan määräillä, vaan, mutta haluamme, että heillä kaikilla on nuo samat kattavat tiedot. Kiitos. Okay, thank you. And then uh, I would like... No niin, kiitoksia. Minä näin antaisin puheenvuoron sitten takaisin komissiolle. Thank you, Madam Chairman. And let me begin saying that I, I think... Kiitos puheenjohtaja. Oikein hyviä kysymyksiä. Olette tehneet yhteisen diagnoosin, näin voidaan todeta. Ne kaikki olemme vakuuttuneita useista seikoista. Ensinnäkin tämä kysymys on nyt saanut ikään kuin vauhtia käsittelynsä. Neuvoston, parlamentin ja komission täytyy varmistaa, että me todella puutumme tähän ongelmaan, jotta syrjintää voimme välttää, niin meidän on ensin saatava kokonaiskäsitys tilanteesta. Jotkut täällä puhuivat tarpeesta saada uutta lainsäädäntöä tälle alalle. Minun mielestäni toistaiseksi tämän tulisi olla viimeisin vaihtoehto sen jälkeen, kun tilanne selkeytyy. Meidän arviomme tällä hetkellä on se, että olemassa oleva lainsäädäntö, voimassa oleva lainsäädäntö elintarvikealalla ja kun ajatellaan esimerkiksi tiedotusta kuluttajille ja äh, lainsäädäntö reiluista kauppakäytänteistä tarkaa korkean kuluttajansuojan tason, jonka kautta voimme puuttua tilanteeseen. Tilanne ei tietenkään ole täydellinen. Ensin täytyy varmistaa, Äh, mitkä todelliset ongelmat ovat. Liittyy, liittyvätkö ongelmat mahdollisiin uhkiin tai vaaroihin kuluttajan turvallisuudelle ja terveydelle? Ja toiseksi, onko käytössä harhaanjohtavia menettelyjä? Sen takia ensimmäinen vaihe on määritellä selkeä metodologia sille, miten me toteutamme testejä. Viime viikolla korkean tason foorumissa, joka käsittelee elintarvikkeita, keskustelimme yhdessä. Tunskin oli paikalla. Pääosastot Grow ja Justice ovat olleet yhteydessä sidosryhmiin ja tarkoituksena nimenomaisesti on perehtyä siihen, miten tätä metodologiaa tutkimuskeskuksessa noudatetaan. Tiedän, että teillä on tämä pilottihanke luonnollisesti. Me teemme parhaamme, jotta voimme varmistaa, että meidän, me, me, meidän metodologiamme on hyvä. Tutkimuskeskus toimii oikein hyvin nyt, kun näitä viitearvoja määritellään, mutta todennäköisesti tarvitaan vielä lisää rahoitusta, enemmän rahaa, myös poliittista panostusta tähän en tietenkään halua olla sillä kannalla, että komission pitäisi teiltä napata ikään kuin tämä pilottihanke, vaan kiitän teitä tästä aloitteesta. Sitten edustaja Selanovaa. Meidän mielestämme ohjeistus, suuntaviivat ovat hyvä väline reaalielämässä. Mikä sitten on tämän ohjeistuksen juridinen status, jos tässä voisin käyttää Napoleonin Manner-Euroopan lainsäädäntömääritelmää, niin tämä on ikään kuin tällainen autenttinen tulkinta. Kun käsittelette tätä kysymystä, niin täytyy olla sitten huolellinen, että valtuuksia kunnioitetaan. Meillä on vapaa markkinatalous ja ensimmäisenä vaiheena on se, että pyritään itsesääntelyyn ongelmien ratkaisussa. Ovatko ohjeistukset täydellisiä? Eivät tietenkään, mutta ne ovat välttämättömiä, jotta tämä prosessi liikahtaa eteenpäin. Niin kuin aivan hyvin tiedätte, se todellinen kysymys, josta kävimme hienoa keskustelua CPCn yhteydessä, todellinen kysymys lainsäädäntöön liittyen on se, miten kansalliset viranomaiset tekevät kentällä työtään olemme ymmärtäneet, että meidän tulee auttaa kansallisia viranomaisia. Puhun nyt kansallisista viranomaisista, CPC kuluttajista ja myös elintarvikealan viranomaisista. Yhteistyötä siis tarvitaan kaikkien näiden tahojen kesken. Sitten on sääntelyulottuvuus. Komissio on täysin sitoutunut tähän. Mainitsin jo aiemmin, että Jourova ja Andriu Kaitis osallistuvat Bratislavassa korkean tason poliittiseen keskusteluun. 13. marraskuuta komission jäsen Jourovaa osallistuu nimenomaan CPC-kokoukseen, jossa pohditaan sitä, miten käytännössä tätä täytäntöön pannaan. Kysymys siitä, tarvitaanko uutta lainsäädäntöä. Vastaisin tähän kysymykseen Katsotaan, me etenemme tässä vaihe vaiheelta. Me olemme diskreetisti hyvin vilkassa keskustelussa myös valmistajien kanssa. Pyrimme ymmärtämään, mikä todellinen tilanne on. Kaiken kaikkiaan meidän on varmistettava, että meillä on todellinen kattava kuva tilanteesta. Olemme käyttäneet nykyisen puitteiston kaikki mahdollisuudet, jotta voimme vastata tähän kysymykseen. Olipa vastaus sitten mikä tahansa. Voidaanko sanoa, että on todellista syrjintää jonkun tietyn tuotteen suhteen vai toimivatko valmistajat vapaiden markkinoiden sääntöjen mukaisesti? Tätä me nyt tutkimme. Loppujen lopuksi maaliskuussa saamme aikaisemmiksi kuluttajansuojapaketin, jonka komissio hyväksyy. Ja siinä ovat mukana sitten kaikki lainsäädäntömuutokset, joita tarvitaan kuluttajansuojalainsäädäntöön yhteisön tasolla. Paketissa pyrimme tarjoamaan konkreettisia vastauksia myös elintarvikkeiden laatuerokysymykseen. Ja tarkoitus Jourovalla on toimia komission ohjelman mukaisesti niin, että voimme puuttua myös tähän direktiivin soveltamisalaan. Tarkoitus on pohtia, miten kuluttajilla voi rikkomusmenettelyissä olla parempia oikeussuojakeinoja. Tiedän, että nämä vastaukset eivät ole täysin kattavia. Sanon vain, että yrimme toimia vilpittömästi, yritämme tehdä parhaamme. Komission jäsen Jourovaa luonnollisesti on teillä tällä vieraana kuultavana. Tarjokkuutus on saada todellisia vastauksia esille. Senalovaa kysyi, tiedämmekö me äh, luettelon niistä tuotteista, joita tämä asia koskee. Juuri tätä työtä nyt, selvitystyötä nyt tehdään. Me teemme aivan vilpittömästi kaikkien sidosryhmien kanssa, te mukaan luettuna luonnollisesti, ja myös kuluttajajärjestöt, eh, eri brändijärjestöt, komissio ja minä mielellämme tulemme myös valiokuntaan informoimaan jäseniä siitä, miten tilanne kehittyy ja etenee. Jos teillä on vielä konkreettisempia kysymyksiä, niin yritän myös niihin vastata konkreettisemmin. Kiitos. Thank you. Um... Kiitoksia. Kiitos kovasti komissio siitä, että vastasitte kaikkiin kysymyksiin. Kuten totesitte, kyseessä on käynnissä oleva työ. Tämä merkitsee siis sitä, että kiitämme siitä, että tuitte paikalle ja näin voimme siirtyä viimeisen esityslistan kohtaan. Se koskee tarkistusten käsittelyä suhteellisuusarvioinnissa ja uusi, uusia ammattia koskevaa sääntelyä. Tähän liittyy myös palvelupaketti. Ja Andreas Schwab esitteli tämän mietintöluonnoksen heinäkuussa. Näin antaisin puheenvuoron Andreasille, jotta hän voi käydä läpi nämä ensimmäiset tarkistukset. Ole hyvä. Ähm, kiitos puheenjohtaja. No, olen nyt aikataulusta jäljessä sen takia yritän puhua niin kuin mahdollista. Ensinnäkin kaikki kollegat, äh, jotka jättivät tarkistuksia ja ideoita, kiitos heille. Kaiken kaikkiaan olemme hyvällä tiellä, koska olemme monissa kohtaa samalla, melko samalla aaltopituudella. Elämme jopa täysin on hienoa, että lähes kaikki kollegat ovat sitä mieltä, että suhteellisuus on pakollista kaikille ja velvollisuus kaikille ja näin ollen tämä pitää toimiakin, jossa näitä pätevyys tunnustamisdirektiivejä konkretisoidaan. Ja tässä ollaan jo onnistumassa. On tiettyjä aloja, joista tietysti totean, että kaikesta huolimatta, no mitä tulee tarkistuksiin, niin on erilaisia painotuksia. Tämä alkaa siitä, että lääketieteen ammattien alalla pitää todeta, että kaikki suuret ja huolestuttavat ryhmät eivät ole ehdottaneet samantyyppisiä ratkaisuja kuin minä, mutta kuitenkin kirjaa, tai siis on hienoa, että kaikki sitä mieltä, että myös suhteellisuutta pitää soveltaa lääketieteen ammatteja varten niin kuin tunnustamisdirektiivissä, mutta huomaan, että tämä on arkaluontainen aihe jäsenvaltioissa. Ei tämä liity niinkään siihen, että suhteellisuus siirrettäisiin syrjään, vaan koska tässä nyt on sääntöjä tehty, jotka ammattien pätevyyden tunnustamisdirektiiviin, niin – on tiettyjä ohjausmekanismeja kansalliset terveysjärjestelmiä, jotka mahdollisesti joutuisivat vaaraan tässä. Eilen keskustelin kollega Jyvänin kanssa. Hän sanoi, että tuo alueellinen periaate, joka meillä on Saksassa, lääketieteen ala varten Ranskassa olisi ehkä joskus tarpeen. Ja hän ei halua, että komissio estää sen, että Ranskassa tuollainen järjestelmä tulisi käyttöön kuin Saksassa. on samaa mieltä hänen kanssaan, sillä tietysti tämä on tärkeä menettely, että ihmiset saavat nämä, nämä terveydenhuoltopalvelut halmalla tavalla, ja tämä ei minusta ole suhteellisuusperiaatteen vastaista. Meidän pitää siis tarkistaa vielä, että kollegoiden tarpeet otetaan huomioon, mutta kuitenkin loppujen lopuksi varmasti löydämme konsensuksen. Olen valmis näin ollen siihen, vaikkakin no, olen jättänyt oman tarkistukseen, jossa tämä, olen jättänyt oman tarkistuksen, jolla tämä pyyttäisiin korjaamaan poikkeuksella, mutta muuten eivät siihen suopeasti sitten suhteellisuus työntekijöiden lähettämisestä. 1.6 uusi ja siinäkin minulla on vaikuttanut viime keskustelusta, että monet kollegat kaikista poliittisista ryhmistä ovat sitä mieltä, että suhteellisuus tässä pitäisi päteä myös tässä, mutta arkaluontoisessa kohdassa ei pitäisi mennä liian pitkälle. No, en tietenkään halua näitä kantoja kyseenalaistaa, mutta minusta on kuitenkin niin, että jos me palveluntarjoajille ja tässä näitä tänä ammatilta vaaditaan, että suhteellista sääntelyä vain luodaan, niin sitten on hieman kummallista, jos me sanomme, että no, mutta jäsenvaltiot saavat myös ö, sopia säännöistä, jotka eivät ole suhteellisia. Tämä ei ole yhteisövaa, tämä johtoperiaate pitäisi päteä molempiin suuntiin. Takia on hienoa, että esimerkiksi liberaalit ovat halunneet vahvistaa sitä, että mennään tätä tietä eteenpäin. Pitää vain varmistaa, miten työntekijöiden lähettäminen tulkitaan Tiukemmassa mielessä tämä täällä SZDnkin kanta, mutta tuota direktiiviin ja siinä päätteviin vaatimukseen, niin no siinä kyllä suhteellisuutta vaaditaan. Sitten muut asiat, no ne eivät ole niin poliittisia. Varmasti olemme kaikki samaa siitä, että vain komission olennaiset muutokset pitäisi tarkistaa. Kysymys vaan kuuluu, miten tämä sitten saadaan tekstiin mukaan. Se pitää määritellä vielä tarkemmin, niin kuin minä olin määritellyt kollegoiden tarkistukset, siihen, on, siihen olen valmis, sillä meidän pitää nyt yhdessä pyrkiä tuohon maaliin, ettei lasta jätä pesuveden mukana ja, ja ettei komission tarvitse jokaista pilkkua tarkistaa. Sitten käsityöläisten oikeudet ovat minulle tärkeitä sillä, niiden pitää pysyä tärkeässä roolissa Euroopassa. Ja näin ollen tämä, laatukriteeri, tämä laatutekijä pitää myös ottaa huomioon. Sitten lopuksi kysymys siitä, mitä tässä 6, 4 ja 20a, tuossa kappaleessa voidaan ottaa nämä eri elementit huomioon. En halunnut kumulatiivista tarkistusta tähän, vaan että tässä tapauksessa pohdittaisiin, josko sääntely vaikuttaisi positiivisesti kilpailuun, työmarkkinoiden avoimuuteen, laatuun, ja niin edelleen. Vai joskus vaikuttaa negatiivisesti, mutta minusta tämä pitää tarkastella erikseen kaikissa elementeissä. Ja olemme saaneet paljon näitä jo yhteen koostettua sen takia. Perusteet 6 ja 4. Niitä ei saisi laajentaa entisestään. Kollegat ovat tässä estäneet useita ideoita. Uskon, että kaiken kaikkiaan tämän ehdotuksen kanssa, joka liittyy uusien ammattien suhteessa arviointi tässä hyvällä tiellä ja toivottavasti vaihtelijoiden kokouksessa torstaina pääsemme hyviin keskusteluihin ja sen jälkeen esitän sitten myös kompromisseja. Odotan innolla keskustelua ja kiitos huomiosta. Thank you very much. And then, uh, first for... Kiitoksia. Konferaatti ensimmäisenä asiaryhmästä. Grazie, Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Suhteellisuusaihe on hyvin tärkeä ja herkkä aihe. Aivan niin kuin Andreas muistutti, pitää paikkansa, että se täytyy alistaa lainsäädäntösäännöille, jotka todella laaditaan huolellisesti. Minusta komissio on tehnyt virheen kun tämä palvelupaketti on sisällytetty tähän, se aiheuttaa tiettyä epäilystä. Ja tämä on kyllä ratkaistava. Meidän on tehtävä työtämme, jotta kunnioitetaan jäsenvaltioiden toimivaltuuksia. Tästä syystä Andreasin tekemä työ on oikein hyödyllistä. Kyse on siitä, että vahvistetaan meidän ryhmämme tahtoa toimia niin, että todella katetaan ne argumentit, jotka tässä keskustelussa on nostettu esille. Tästä syystä aivan nopeasti haluaisin muistuttaa, että on tärkeää, että jäsenvaltiot voivat itsenäisesti valita mikä lähestymistapa omaksutaan silloin, kun kyse on ammattien sääntelystä ja harmonisointitarpeesta. Tähän, tähän liittyy myös kulttuurisia ulottuvuuksia Euroopan unionissa. Eli kyse on esimerkiksi tuotantotoiminnan luonteesta ja ammatti, ammatin harjoittamisesta, niistä henkilöistä, jotka näitä ammattia harjoittavat. Artiklassa 4 täytyy taata, että testausmetodit ovat joustavia ja suhteellisia äh, verrattuna tähän metodiin. Tästä syystä, kun ajattelemme lain säädännön toimimista ja jäsenvaltioiden toimivaltuuksien kunnioittamista, niin sen takia on välttämätöntä sanoa ei komission ehdotukselle, joka haluaa luoda valvontaelimiä, jotka toimisivat riippumattomasti. Jokaisen tulee kantaa oma osansa vastuusta. Sehän kuuluu tämän järjestelyn luonteeseen. Ja kyse on myös lainsäädännön laadusta. Meillä kaikilla varmasti on tästä yhteinen näkemys kautta puoluekentän. Tulee siis vahvistaa kriteereitä, jotka liittyvät tähän artiklaan 6 ja siihen sisällyttävään listaan, aivan niin kuin Andreaskin jo sanoi, tämän tulisi olla neutraalimpi ja suhteellisempi. Tähän suuntaan minun mielestäni tulee tehdä työtä ja näin me teemme. Tämä on hyväksyttävää ja voimme yhtyä tähän näkemykseen. Kenties olisi syytä poistaa viittaus kohtaan kolme ja siihen, että olisi näitä rajoitettuja käytäntöjä. act ryhmälle tässä aiheessa, niin kuin monissa muskin aiheessa, on hyvin tärkeää, perustavanlaatuista jopa, että on sääntöjä, jotka liittyvät päätöksenteon avoimuuteen ja siihen, että asianosaisia kuullaan silloin, kun kyse on vastuujaosta. Ja silloinkin, kun kokonaisuudessaan jonkun kannanottoa ei huomioida, niin joka tapauksessa näillä tahoillakin on oma roolinsa. Eli on oltava sellainen sääntö, joka mahdollistaa yhteistyön ja osallistumisen. Vielä muutama kommentti Meille olisi vaikeaa hyväksyä se, että direktiivin soveltamisala laajennettaisiin eh, palvelujen tarjoamiseen. Palvelupaketissa komission argumenttihan oli nimenomaan tämän suuntainen ja tulisi välttää sellaisia muotoiluja, jotka johtaisivat tähän suuntaan. Eli soveltamisalaa ei tulisi laajentaa. Samanaikaisesti meille on hyvin tärkeää, kun ajatellaan terveysalaa, Andreas tähän aivan oikein viittasi, jättää pois terveydenhuoltoalan ammatit tästä ehdotuksesta, jossa pohditaan suhteellisuusperiaatetta. Eli 4, 4a, 5 ja 6 säännöt muutoin direktiivin sisältö pidettäisiin tässä mukana. Näillä aloilla on olemassa kuitenkin sääntöjä, jotka liittyvät kuulemiseen ja avoimuuteen. Tämä on hyvin herkkä kysymys. Eli tässä kyse on ikään kuin asteittaisesta etenemisestä ajallisesti. Olisi väärin nopeuttaa tätä järjestelyä eikä se olisi myöskään oikeudenmukaista jäsenvaltioiden toimijoita kohtaan. Me puhumme terveydenhuollosta. Tämä on aivan elintärkeää koko yhteisön kannalta. Ja puhumme myös sellaisista järjestelyistä esimerkiksi terveydenhuollon alalla, jotka ovat erilaisia jäsenvaltiosta toiseen. Ja myös jäsenvaltioiden sisällä alueiden välillä on huomattavia eroja. Eli siis terveydenhuoltoalan ammatit jätettäisiin harmonisoinnin ulkopuolelle tässä yhteydessä, ja tämä on meille tärkeää. Tämä on joka tapauksessa askel äh, siihen suuntaan, että jatkossa harmonisoitaisiin, ja se tapahtuisi, tapahtuisi sitten, kun huomioitaisiin nämä alueelliset organisaatiot, niiden kehitys. Kiitoksia. Edustaja Suolikki ECRstä seuraavana. Kiitos puheenjohtaja. Olen tähän kirjannut aika paljon kaikenlaista, mutta osa näistä asioista mainittiinkin jo. Senpä takia haluaisin kiittää kollega Schwabia. Hän on toiminut hyvin rakentavasti ja tullut hyvin vastaan kantojamme niin uusarviointia pitää tehdä paremmin. Ja kuten aikaisemmin puhuja sanoi, niin on tiettyjä esimerkkejä, jotka ostavat, että on ongelmia ollut. Haluaisin mainita toisenkin ongelman kuljetusalalla. Meidän kuljettajamme, no en nyt halua sanoa, että heitä syrjitään, mutta heidän tässä kyllä heikompi ulkomailla. On tietyt olosuhteet, jotka, tai ehdot, jotka kaikki pitää täyttää, ei vain itä-eurooppalaisille kuljettajille, mutta meille tämä ongelma on paljon suurempi, että nämä ehdot täyttyisivät esimerkiksi Ranskassa, että olisi ö, lakimies, joka puhuu ranskaa, tai edustaja. Minusta tämä olisi esimerkki siitä, että voitaisiin tämä paljon tehokkaammin jatkossa päinvastoin kuin mitä edustaja Koferaatti, olen sitä mieltä, että terveydenhuoltoalan ammatti ei saisi ottaa tästä pois. Näin on ongelmia, kun on 69, 16, 66, 23 kohdassa, mutta kuten mainitsin, tuon oman yhteydessä edustaja Schwabin kirjallisesti, jotta huomenna vastainen kokouksessa löydämme kompromisseja Joten vielä kerran kiitoksia kompromissivalmiudesta. Kiitos. Thank you very much. And then for uh, the Greens we have... Uh... Kiitoksia Julia Reda Kiitoksia puheenjohtaja. Pahoittelut, että huomenna en voi tulla varoitteiden kokoukseen, mutta voin nyt sitten esittää tärkeimmät pointtimme. Muuten muutokset varmasti, muutos, tai tarkistuksen puhuttiin puolestaan meistä suhteellisuusarviointi on hyvä väline ja tämän eduksen kanssa meillä on niin paljon ongelmia kuin muiden elementtien kanssa palvelupakettia. Meille tärkeää on, että olisi, pitää olla mahdollista jäsenvaltioille ottaa huomioon nämä taloudelliset ja julkiset intressit, erityisesti kun on kyse tärkeistä asioista, kuten yleinen turvallisuus- tai kansanterveyskysymykset terveydenhuoltoammattia. Emme halua sulkea tästä välttämättä kokonaisuudessaan pois, mutta ehdotamme, että tässä tarvittaisiin joustoa, että jos on näitä tapauksia tai erityisen tärkeitä kehityssuuntia, että niihin voidaan reagoida nopeasti. Noissa tapauksissa suhteellisuusarviointi ottaisi huomioon nämä pointit. Kuitenkin olen sitä mieltä, että suhteellisuusarviointi se pitää tehdä ennen kuin uudet uusasäännöstä on sovittu sitten. Mm, Työntekijän lähettäminen, no, meillä on erityisen tärkeää toimia varovaisesti ja ottaa huomioon direktiivin säännöksi, mutta olemme kuitenkin valmiit äh, keskustelemaan näistä asioista, jotta löydetään selkeät ratkaisut. Olemme kuitenkin skeptisiä. Tätä että rajoittaudutaan näihin merkittäviin muutoksiin, sillä meillä ei ole selvää, kuinka paljon liikkumavaraa tämä sitten sallisi ja millaista muutoksista pitäisi ilmoittaa ja mistä ei. Eikä meistä ole tarpeen, että nuo käsityö ammatit otettaisiin tässä erityisasemaan, mutta tämä väline kuitenkin periaatteessa on tasapainoinen ja varmasti pääsemme nopeasti kompromissiin. Thank you very much. And then for the... Kiitoksia. Ja sitten muut puhujat. Haluaisin pyytää teitä rajoittamaan puheenvuoronne kahteen minuuttiin. Muussa tapauksessa ei saada vastauksia komissiolta ja esittelijältä. Scheinfeld ensimmäisenä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Vähän aikaa jo, tämän keskityn pääviestiin. Ensinnäkin kiitos Andreas tästä mietinnöstä ja sitoumuksestasi. Voin hyväksyä suurimman osan näistä ehdotuksistasi. Vain yksi ehdotus minulta. Euroopan unionin suuri arvo on sen yhtenäismarkkinoissa, ja yhtenäismarkkinoita ei saada, jollei harmonisoida kaikkia sääntöjä, eikä pelkästään juridisia säännöksiä. Harmonisointi ei tarkitse sitä, että kaikkien juridisten säännösten täytyy olla täysin identtisiä maasta toiseen siirryttäessä. Meillä on tietysti joitain alueita, joissa jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön omat säännöksensä, mutta jotkut normit tulisi harmonisoida. Näin ollen suuri osa tarkistuksista niin pyrkii yhteen pääperiaatteeseen. Meidän ei tulisi tarkastaa tätä pelkästään tulevien juridisten säännösten valossa, sillä Andreas, mehän kyllä harmonisoimme seuraavat 60 vuottakin yhteismarkkinoita, ei siihen ole aikaa. Siksi olen sitä mieltä, että meidän tulisi harmonisoida olemassa olevat säännöt, eikä pelkästään niiti, niitä, jotka maat haluavat hyväksyä tulevaisuudessa. Muussa tapauksessa me koskaan vie harmonisointiprosessia päätöksen. Mm, harmi, että ei meillä ole paljon aikaa, koska haluaisin kuvailla tilannetta Euroopan unionissa käyttäen yhtä yksinkertaista esimerkkiä, vaikkapa matkailuoppaat. On ihan naurettavaa, miten puolalaiset ja eurooppalaiset normit toimivat tällä alalla. Olen itse joutunut tämän kokemaan ja mielelläni kertoisin siitä, mutta vaan siinä tapauksessa, että saan vielä 38 sekuntia aikaa. Niin, no esimerkki siis. Menin kerran Espanjan. Ja siellä matkailuopas ammatti on säännelty Minulle lähetti lasku kahden oppaan palveluista. Ja minulla oli vain yksi käytössä. Kyseessä oli bussimatka, joka aamuhenkilö tuli meidän bussimme, allekirjoitti läsnäololuettelon, otti rahamme ja lähti. ja ryhmäjohdossa oli puolalainen matkaupas. Sama koskee varmasti myös muita matkailijaryhmiä. Nyt aika on kyllä päättymässä, sanoo puheenjohtaja. Toisin sanoen, on mahdotonta, että Luvanalaiset matkailuoppaat tarjoavat näitä palveluita, jos toinen matkailuopas tuo toisesta maasta. And then we go to uh, Lucy Anderson. Puheenjohtaja, kiitoksia. Sitten seuraava puheenjohtaja. Kiitos tehdystä työstä tässä aiheessa. Esittelijä ja Sergio, kollega, ja sanoivat, että aiheessa on kyllä kivuranttia kohtia, joita on käsiteltävä. On syytä sanoa, että suhteellisuustestaus on hyvä ajatus, mutta siihen liittyy todellisia huolia – halusin kuitenkin palata siihen seikkaan, että talous- ja sosiaalikomitea korosti niitä huolia, jotka liittyvät direktiivin käyttöön tässä tarkoitusperässä. Ja siihen, että se ei välttämättä toimi oikein hyvin. Minä en ole varjoesittelijä, mutta kokouksissa on nimenomaan korostunut se, että aiheita täytyy käsitellä hyvin varovaisesti. Toiseksi Andreas, et antanut vastausta ajanpuutteen takia kysymykseen, josta alun perin keskustelimme, eli artiklan 7 soveltamisala. Mitä jos tehostettaisiin ilmoitusvelvollisuutta ja myös kuulemisvelvoitetta? Tämän hektinen teksti toki on vielä muutettavissa, mutta neuvoston lähestymistapa ja alkuperäinen ehdotus olivat aivan liian heikkoja tässä kohtaa, jos olemme vakavissamme siitä, että saisimme hyvää sääntelyä aikaiseksi. And then, uh... Kiitos. Sitten Catherine Schneider. Thank you. Um, and... Kiitos. Ja kiitos esittelijöille ja varustelijoille. Minulla on ihan peruskysymys, joka etystä kuuten tiedätte, no Andreas tässä sanoi, että esitys liittyy terveydenhuoltoammatteihin, niihin tehdään suhteessa tämän nykydirektiivin puitteissa, joten miten aiomme lukea ne pois tästä? Tämä on vain juridinen kysymys, sillä tämä on tärkeää. Tässä on nyt suuri huoli, koska minä ajattelen tässä potilaiden turvallisuutta, joten hän ymmärtää hieman sitä, miten tämä on mukana toisessa ja nyt sitten suljettaisiin pois toistamme. Tämä on tärkeä asia, kiitos. Okay, thank you very much. So a, a lot of... Kiitos paljon kysymyksiä Andreas. Yritäpä vastata niihin. Sinulla on vielä aikaa 14 minuuttia. Puheenjohtaja arvon kollegat, yritän puhua lyhyesti, jotta voimme myöhemmin sitten keskustella tästä lisää. Varmasti keskustelemme tästä myös vastainen kokouksessa. Kaikki kommentit ja kysymykset ovat erittäin suuri, suuri apu. Erityisesti kiitos varustelijoille, jotka ovat tehneet kovasti töitä ajatuksen eteen. Artikla 7 ensinnäkin minä määrän tämän niin, että yleensä tämä asetus, sitä, se on, siinä on huomioitu sidosryhmien huolet ainakin Saksassa, joten he ovat näitä ehdotuksia ja joskus ne ovat jo melko tiukkoja, koska ne eivät ole halukkaita viemään koko ammattiin toiminta eteenpäin, jos he tuvat yhteen ja jos ovat puhuneet siitä, niin he päättävät siitä. Ja ainakin Saksassa sitten he pyytävät, että talousministeriö antaa hyväksynnän todellisesti ja sitten siinä vaiheessa voit lähettää sen myös komissiolle, jotta se tarkistaa se heidän kanssaan ja aika ei mene hukkaan ja kaikki menee helposti, joten minä itse olen sitä mieltä, että sieltä otetaan mukaan muut sidosryhmät. Tähän on apuvuksi, sillä yleensä ne ovat jo mukana. Sitten tämä poissulkeminen, Catherine, tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys, sillä sillä tapaa se on dilemmana tässä kaikessa että on suhteellisuutta jo perusopimuksessa, sitä on jo direktiivissä ammattipätevyyksistä. Miksi ihmeessä meidän pitäisi nyt taas tehdä sitä? No, on argumentteja, joita voisi selittää. En tiedä, uskotteko, mutta kysymys kuuluu, että voimmeko sulkea pois osa-alueet, nämä, nämä alueet pois, jotka ovat tässä mukana. No, Juridisesti se on hyvin hankala ja vaarallista. Senpä vuoksi uskon, että kollegat, jotka eivät ole seurannut lähestymistapaa, ovat juridisesti jo, tai, tai tiellä, joka on ehkä enemmistökanalaisella, pitää sitten katsoa, miten sitä käsitellään tavalla, jotta yhtäältä otetaan huomioon perussopimuksen säännös, joka sanoo, että tämä on tämä kysymys ja että huomioon se, mitä Julia Reda mainitsi ja myös Sergio Koferati sanoi, ja toisaalta ottaen huomioon se, että tämä direktiivi on eri tapaa tuon ammattipätevyysdirektiivin katon alla. Muut asiat, no, tämä myös osa tuota vastausta kysymykseen, joka terveyteen. Meille kaikille terveys on tärkeää. Potilasturvallisuus tietysti etusijalla, mutta tässä puhutaan ennen kaikkea asetuksesta, lääkäriasetuksesta eikä potilasturvallisuudelta, jos on yhteys, niin sitten potilasturvallisuus tule voittamaan, mutta jos kysymys sitä, että arvioidaanko se, että josko lääkäri voi toimia ulkomailla, niin sitten tässä on toinen kysymys, joka on tässä katettuna, joten pitää varmistaa, että on oikea tasapaino, ja olen varma, että jos sieltä yhdessä eteenpäin Sergio, niin löydämme ratkaisun tästä. Olen samaa mieltä myös siitä, mitä sanottiin työntekijän lähettämisestä. Adam Seinfeld antoi mielenkiintoisen siitä, mitä epäsuhteellisuus tarkoittaa kumulisesti, ja tässä on monia muitakin esimerkkejä valitettavasti. Sen vuoksi tämä on hyvin hankalaa, erityisesti mitä tulee työntekijän lähettämiseen. Sitä ei pitäisi käsitellä, olen samaa mieltä, mutta pitäisi ehkä sanoa, että se mitä jäsenvaltiot tekevät tätä direktiivin alla, käytetäänkö direktiivissä, no siihen liittyy myös suhteellisuus ja se sitoo sitä, mikä on nyt jo niin. Meillä on nyt suhteellisuusperiaate, lähettämisdirektiivissä ja myös perussopimuksessa, joten itse asiassa me vain sanomme, mikä on ihmiselle, mutta jos voimme yhdistää tätä, niin ehkä se muistuttaisi siitä, että tässä on liikkumavaraa muilta osin. Puheenjohtaja ei ole mitään lisättävää. Tässä pitäisi keskustella vastuuden kanssa ja sitten laatia kompromissiajatuksia ja sitten äänestää. Kiitos. Okei, okay, thank you. Uh... No niin, kiitoksia. Ja Äänestyshän sitten käydään 4.12. Kiitoksia kaikille työpanoksestanne. Onnea loppuprosessiin. Ja näin voimme päättää aamuistuntomme. Jatkamme iltapäivällä kello 14.30. Eli aloitamme puoli tuntia aikaisemmin, kuten tiedätte. Haluan kiittää myös tulkkeja aamun kokouksesta. Hyvää lounasta nähdään iltapäivällä.